Dear colleagues, we will start our today's meeting. Hyvät kollegat, aloitamme kokouksen. Käykää paikoillenne. Kuten monet kollegoista ovat nyt Yhdysvalloissa, suuressa Yhdysvaltojen valtuuskunnassa, mukaan lukien puheenjohtajamme Lavia. Toimin nyt hänen sijaisenaan tänään ja tästä syystä jotkut erinomaisista jäsenistä ovat tänään poissa. Ensimmäinen kohta, esityslistan hyväksyminen. Jos vastalauseita ei ole, niin voimme hyväksyä esityslistan luonnoksen ilman muutoksia. Vastalauseita ei taida olla, eli esityslista on hyväksytty. Sitten toinen kohta, puheenjohtajan ilmoitukset. Ensinnäkin seuraavista valiokuntakokouksista. Seuraava valiokunnan kokous on 26. maaliskuuta. kuudes maanantaina oli siis kokous iltapäivällä. Iltapäivän kokous on peruttu ja sitten meillä on yhteinen kokous agrivaliokunnan kanssa kloonauskysymyksistä, joka nyt on meille kaikille kuuma peruna. Ja Envi ja Agri tekevät tässä asiassa yhteistyötä artiklan 55 mukaan työjärjestyksestä. Ja seuraava yhteiskokous, jossa mietintäluonnosta käsitellään kahden valiokunnan kesken, järjestetään torstaina 16. huhtikuuta kello 11-12.30. Eli 16.4.11 puoli yhteen. Ja sitten toinen ilmoitusasia. Tulkkaus on tänään saatavana 22 kielellä. Viroa ja Iiriä ei ole saatavilla. Ja kuten tiedätte, e-meeting-sivustolta löytyvät kokousasiakirjat sähköisessä muodossa. Ja kokous menee myöskin nettiin. Sitten kolmas kohta esityslistalla. Selvitys meneillään olevista toimielinten välisistä neuvotteluista. Ensin, ensinnäkin meillä nyt on neuvotteluita, jotka liittyvät uusiutuviin energialähteisiin ja polttoaineiden laatuun, epäsuoraan maankäytön muutokseen ja kolmikantaneuvottelut järjestettiin 10. päivä maaliskuuta Strasbourgissa ja parlamentin ja neuvoston ja komission edustajat keskustelivat eri kannoistaan ja keskittyivät erityisesti tärkeimpiin poliittisiin kysymyksiin, epäsuoran maankäytön muutoksen tekijöihin, kasvihuonepäästöihin, ensimmäisen sukupolven biopolttoaineet ja uusiutuvien energialähteiden tavoitteet ja sitten kuljetusalan tavoitteet uusiutuvien energialähteiden osalta. Kaikki toimielimet korostivat, että meillä pitää olla avomielisyyttä neuvotteluissa, myöskin kun otetaan huomioon tiukka aikataulu toisessa käsittelyssä, eli Meillä ei ole kovin paljon aikaa saada näitä neuvotteluita päätökseen. Ja toinen kolmikanta kokous on sitten suunnitteilla tiistaiksi 24. maaliskuuta. Sitten seuraava kohta. Meriliikenteen hiilidioksidipäästöjen tarkkailu, raportointi ja todentaminen sekä asetuksen 252 2013 muuttaminen. Neuvoston ensimmäisen käsittelyn kanta noudattaa neuvottelutulosta, eli valiokunnan pitäisi nyt hyväksyä tämä ilman muita tarkistuksia. Aikataulu. Eli valiokunta äänestys. toimitaan 26. maaliskuuta. Ja äänestämme täysistunnossa sitten huhtikuun toisessa täysistunnossa. Sitten pakkauksista ja pakkausjätteistä annetun direktiivin muuttaminen, eli sama asia neuvoston kanta noudattelee sopimusta, joka saatiin aikaan kolmikantaneuvotteluissa, ja esittelee suosittelee valiokunnalle, että hyväksymme sen ilman muita muutoksia. Ja aikataulu. Eli valiokunnassa tästä äänestetään 31. maaliskuuta ja täysistunnossa sitten taas huhtikuun toisessa täysistunnossa. Jos ei tästä ole mitään huomautettavaa, voimme siirtyä seuraavaan kohtaan, kohtaan kuusi. Eläinlääkkeet. Ja ensimmäisen puheenvuoron saa komission edustaja Hän kertoo valiokunnalle komission kannasta, eli Anjayan Riis komissiosta. Olkaa hyvä. Uh, thank you, Chair. Good morning. Uh... Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvää huomenta. Haluaisin esitellä teille tänään ehdotuksen eläinlääkinnällisiä tuotteita koskevaksi asetukseksi. Voimme mennä seuraavaan diaan. Euroopan unionin lainsäädännön alusta lähtien ihmis... Tämä asetus on ollut 50 vuotta voimassa vuodesta 1965 ja näissä säännöissä oli hyvin paljon yhteistä aina eläinlääkinnän erityisluonto huomioon. Tämä on johdettu ihmislääkinnällisistä aineista osittain. Ja tämän ehdotuksen kautta nyt ensimmäistä kertaa säännöt luodaan erityisesti eläinlääkintäsektoria ajatellen. Säännöt on määritelty asetuksessa. Tämä on myöskin tärkeää kun tarkastelemme tämän lainsäädännön historiaa, huomaamme, minkälainen kehityskulku on ollut. Aloitimme tämän ehdotuksen valmistelut vuonna 2009. Komissio teki julkilausuman tiekartasta tällä alalla ja tämä perustui alihankintaraporttiin, joka päätettiin vuonna 2011. Meillä oli verkkokuuleminen ja sidosryhmien kokoukset vuonna 2011. Vuonna 2012 monia kohdekokouksia, vaikutusten arviointi vuonna 2013 ja lopulta lainsäädännön aloite vuonna 2014. Luonnollisesti meillä oli monia kuulemisia komissiossa ja lopulta komissio hyväksyi 10. syyskuuta 2014 lainsäädäntöaloitteen. Kun tarkastelemme laillista tilannetta tämän aloitteen kohdalta, kuten mainittua, aloite on asetusmuotoinen. Tämä väline pyrkii siihen, että toimeenpano on harmonista ehdotuksessa on kerätty yhteen vanhoja eläinlääkintää koskevia sääntöjä yhdeksi asetukseksi. Aikaisemmin näin ei ollut. Säännöt koskivat äh, eläinlääkintää, säännöt, koskevat eläinlääkintää, olivat 726-2004 asetuksessa osittain mukana. Nykyinen ehdotus tuo selkeyttä ja johdonmukaisuutta mukaan. Me ehdotamme, että meillä on perusasetus, jota delegoidulla toimenpanosäädöksillä voidaan täydentää. Meillä on määritelmäongelmia. Vaikutusten arvioinnissa tunnistettiin kaksi ongelmaa. Eläinlääkinnällisten tuotteiden puute, luvan saaneiden eläinlääkinnällisten tuotteiden toinen ongelma liittyy mikrobilääkeresistenssiin. luvan lääkkeiden suhteen suurta pulaa Euroopan unionissa on erityisesti toissijaisten lasi, lajien osalta. Tämä liittyy eläinten hoitoon, mutta myöskin ensisijaisten lajien kohdalla sairauksien ehkäisyyn. Tämä on hyvin tärkeä määritelmä, mitkä ovat ensisijaiset, mitkä ovat toissijaiset lajit. ensisijaiseksi lajiksi ollaan määritelty äm, lajit liittyen nykyisen tilanteeseen näin. Äm, nautakarja, äm, porsaat ja muut ovat ensisijaisia, kaikki muut ovat toissijaisia lajeja. Tämä on tärkeä määritelmä ensisijaisten ja toissijaisten lajien välillä – Tämä ongelma vaikuttaa lääkkeiden saannin puuteeseen ja vaikuttaa negatiivisesti eläinten hyvinvointiin, taloudellisiin tilanteisiin ja myöskin sekä viljelyyn että vesiviljelyyn negatiivisesti. Nykyinen puitteisto ei ole ollut riittävä, mutta selkeästi on käynyt ilmi, että riittävän, riittävän lääkkeiden saaminen riippuu innovoinnista. Hallinnollinen taakka on liian korkea myöskin. Nyt menen tämän asetuksen tavoitteisiin. Tärkeää on kasvattaa eläinlääkinnällisten tuotteiden saatavuutta, sitten vähentää hallinnollista taakkaa, kolmekseen kannustaa kilpailuun ja innovaatioon, neljänneksen parantaa sisämarkkinoiden toimimista ja lopultakin puuttua myöskin julkiseen yleisen terveyden riskeihin mikrobilääkeresistenssin osalta. Tarkoitus on suojella kansanterveyttä, eläinten terveyttä, elintarviketurvallisuutta ja myöskin suojella ympäristöä. Yleistarkoituksena on päivittää lainsäädäntöä ja räätälöidä se erityisesti eläinlääkintäsektoria varten. Tavoitteiden uudelleen arviointi. Keskityn näihin. Tarkoituksena on kasvattaa eläinlääkinnällisen tuotteiden saatavuutta. Tämän suhteen voin antaa kaksi esimerkkiä liittyen tähän aloitteeseen. Ensinnäkin kaikki eläinlääke, eläinlääkkeet saavat yhteisen laajuisen myyntiluvan keskitetyn menettelyn kautta. Näin ei ole tällä hetkellä me annamme teollisuudelle mahdollisuuden kehittää eläinlääkinnällisiä tuotteita erityisesti toissijaisia lajeja ajatellen. Enemmän joustoa tarjotaan eläinlääkkeiden käytön osalta, markkinoilla, niiden merkintöjen osalta ja erityisesti myöskin joustoa mehiläisille suunnattujen lääkkeiden osalta eläinlääkinnällisten tuotteiden saatavuuden kasvattaminen. Me pyrimme tasapainottamaan innovoinnin tarveet. Ideaali tilanne olisi sellainen, että tietosuoja tukisi tuotantoa ja innovointia. Me keskitymme erityisesti pieniin markkinoihin ja toisiaisiin lajeihin näissä tietosuoja ei uhkaa markkinatilannetta sinänsä, mutta mitä pitempi aika investoinnin tuoton saamiseen menee, sitä vähemmän investoijat ovat valmiita lähtemään mukaan. Mitä tukee, mitä tulee myyntilupien pituuteen 10 vuotta on standardi ja meillä on 14-18 vuotta äm, Toissijaisten lajien osalta tämä kuva osoittaa tilanteen paremmin. Meillä on mehiläiset ja kalat, joissa suoja-aika on maksimissaan 13 vuotta. Ja toinen kategoria tässä ovat ähm, ruokaa tuottavat lajit. Tässä kyseessä on maksimissaan 10 vuotta, jota voidaan pidentää kolmella vuodella. Erona tässä on se, että viiden vuoden sisällä meillä on joustomahdollisuus viisi vuotta ensimmäisen myyntiluvan myöntämisen jälkeen. Lupa voidaan pidentää. Tässä on suuri ero verrattuna seuraavaan diaan. Tämä dia osoittaa, kuinka me suojelemme tuotteisiin liittyvää tietoa koskien innovointeja. Tässä maksimiaikaa nyt kahdeksan vuotta mehiläisten osalta automaattisesti aivan alusta lähtien ja muiden lajien osalta meillä on yhdistelmä eri mahdollisuuksia. Tämä riippuu siitä, mikä laji on suosituksessa mukana. Tässäkin on joustomahdollisuus kolme vuotta ennen, myyn, ennen tietosuojaa kauden päättymistä. Tämä helpottaa toimintaa. Toinen kysymys, joka liittyy eläinlääkkeiden saatavuuteen, on seuraava, jotta voisimme luoda vakaan lai- oikeudellisen toimintaympäristön. Meidän täytyy varmistaa se, mikä asetuksen sovellusalaan nyt mukaan otetaan uuden tyyppisiä lääkkeitä, myös näitä niin kutsuttuja uushoitoja – monet uudet hoidot on viime aikoina kehitetty esimerkiksi kantasolu- ja geeniterapiahoidot ovat tämän tyyppisiä ja näitä hoitoja koskien tarvitsemme sääntöjä, sillä ne ovat muuttumassa rutiininomaisemmaksi kuin ennen. Uusia määritelmiä tarjotaan myöskin ehdotuksessa esimerkiksi liittyen mikrobilääkeresistenssiin, kliinisiin kokeisiin kliinistä kokeista esimerkkinä. Tarkoitus on harmonisoida unionissa suorittavia kliinisiä kokeita. Me haluamme myöskin virtaviivaistaa menettelyjä ja luoda Euroopan unionin alueen kattavia tietokantoja, jotka sisältävät kaikki Euroopan unionissa myyntiluvan saaneet eläinlääkkeet. Muita tärkeitä tavoitteita tässä asetuksissa ovat se, että vähennämme hallinnollista taakkaa, tässä näette kuvan hallinnollisesta taakasta. Voidaan arvioida, että 538 miljoonaa euroa vuotuisesti kuluu hallinnolliseen taakkaan eläinlääkinnän alalla. Tämä on suuri taakka. Yleensä tämä vastaa 2 prosenttia, kun se eläinlääkinnän osalta 13 prosenttia kokonaistuotosta. Mitä tulee pakkauksiin ja merkintöihin, voimme nähdä, että se vastaa noin 184 miljoonaa myyntilupien uusinta ja uusien lukien hakeminen ovat luonnollisesti myöskin merkittäviä kuluja. Jotta voisimme vähentää hallinnollista taakkaa sekä yrityksiltä että lupia myöntäviltä viranomaisilta ehdotamme monia yksinkertaistamistoimenpiteitä, jotka eivät vaikuta eläinlääkinnän turvallisuuteen. Ensinnäkin myynti, lupien maturiteetti, kun lupa on myönnetty kerran, se on voimassa rajoittamattomasti. Tällä hetkellä se on voimassa vain viisi vuotta. Toisekseen me ehdotamme, että yksinkertaistaisimme pakkaus- ja merkintäsääntöjä. Me emme halua rajoittaa tiedon antoa, mutta me haluamme vain siirtää tietoa pakkauksesta pakkauksen sisältämään lehtiseen. Nykyinen tilanne on epätasapainoinen lääketurvatoiminta tarkastukset pitää tehdä jokaisen myyntiluvan myöntämisen ohessa. Tämä ehdotus ottaa riskeihin perustuvan lähestymistavan sen sijaan ja ehdottaa, että turvallisuuteen perustuvan arvioinnin mukaisesti arvio tehtäisiin Tämä liittyy myöskin signaalijärjestelmään, joka on tehokkaampi kuin raportointimenetelmä. Level will be together to monitor and evaluate. Kansallisella tasolla yhdessä viranomaiset voivat koota ja arvioida samantyyppisiin tuotteisiin liittyvää tietoa. Tarkoituksena on luoda lääketurvatoimintaa, joka on tehokkaampaa paremmin standardisoitua mukaan ottavaa ja joka pystyy arvioimaan lääketurvatoiminnan tason läpi Euroopan unionin. Tämän pitäisi vähentää taakan syntymistä noin 47,2 miljoonalla eurolla vuotuisesti niin, että kansanterveys ja eläinten terveys kuitenkin turvataan ja ympäristön suojelu turvataan. Nyt selittäisin, kuinka haluan parantaa sisämarkkinoiden toimintaa. Keräämämme tiedon mukaan tämän ehdotuksen valmistelun aikana tällä hetkellä eläinlääkinnällisten tuotteiden hinnat vaihtelevat yli 13 prosentilla eri jäsenmaissa, jotta parantaisimme sisämarkkinoiden toimintaa. Ehdotuksessa on monia korjausehdotuksia tätä koskien. Ensinnäkin internetmyyntiluvat tätä luvanantoa ei tehtäisi tämä luvananto tehtäisiin kansallisella tasolla ja se olisi voimassa koko Euroopan unionin läpi ja koskisi kaikkia verkkomyyjiä. Loppukäyttäjät voisivat eh, tunnistaa lailliset nettimyyjät ja lääkeaineiden verkkomyynti parantaisi pääsyä eläinlääkinnällisiin tuotteisiin, niiden saatavuutta. Me ehdotamme myöskin, että eläinlääkäreiden reseptit pitäisi tunnustaa läpi Euroopan unionin. Näin on jo tilanne ihmisten lääkeaineiden osalta. Me ehdotamme minimivaatimuksia reseptien suhteen. Kolmanneksi me ehdotamme, että harmonisoisimme samantyyppiset tuotteet Euroopan unionin läpi niin, että niissä olisi niiden kohde, laji ja käyttö aika määriteltynä. Sitten käsittelisin mikrobilääkeresistenssiä ja toimia sen suhteen tällä hetkellä olemassa olevassa direktiivissä ei ole mitään eroa antimikrobiresistenssin lääkkeiden, mikrobilääkkeiden ja muiden eläinlääkkeiden välillä. Me ehdotamme erityisiä toimia mikrobilääkkeiden osalta ja tämä perustuu tieteeseen perustuvaan lähestymistapaan. Meillä on lista toimia, joiden tarkoituksena on puuttua mikrobilääkeresistenssiin. Esimerkiksi mainitsen tässä muutamia. Olisi mahdollista varata tietyt mikrobilääkkeet vain ihmiskäyttöön. Jäsenmaat joutuisivat keräämään tietoa mikrobilääkkeiden myynnistä ja käytöstä. Kaikki mikrobilääkkeet pitäisi määritelmällisesti myydä vain reseptilääkkeenä ja lopultakin toimivaltaiset viranomaiset valvoisivat eläinlääkkeitä ja niiden käyttöä. Tässä olikin olivatkin minun huomautukseni. Niin odotan kysymyksiä ja kiitoksia. Kiitoksia tästä komissiokannan esittelystä. Nyt sitten esittelijä Grosteet, olkaa hyvä. Merci beaucoup, monsieur. Kiitoksia puheenjohtaja. Voimme varmaan kiittää komissiota tästä erinomaisesta esittelystä. Se oli hyvin seikkaperäinen. Eli tässä nyt uudistetaan asetusta komission ehdotus yleisesti ottaen menee oikeaan suuntaan. Sen avulla voidaan puuttua painopistealueisiin, jotka on identifioitu, eli eläinlääkkeiden saatavuus. Niitähän ei ole riittävästi saatavalla, saatavilla. Meidän pitää vahvistaa tämän alan kilpailukykyä. Meidän pitää keventää hallinnollista taakkaa ja sitten pitää parantaa yhteismarkkinoita ja sitten tätä antibioottiresistanssia pitää vastustaa. Eli muutama havainto tästä aiheesta. Eli ensinnäkin antibioottiresistenssi. Tämä on hyvin keskeinen aihe mielestäni, ja komissiokin otti tämän esille. Nyt meillä on 12 uutta sääntöä, joiden avulla halutaan puuttua tähän vakavaan ongelmaan. Mutta voisimme tietyissä asioissa mennä pidemmälle. Esimerkiksi haluaisin määritellä tämän lääketieteellisen käytön, metafilaktisen ja profilaktisen käytön lääkkeiden osalta ja kieltää antibioottisen, antibioottien profilaktisen käytön, eli ainoastaan ennaltaehkäisevän käytön. Tässä on puhuttu näistä eläinlääkekysymyksissä ja meidän täytyy nyt lähteä tälle tielle. Ja sitten täsmentäisin vielä tässä mietinnössä, missä olosuhteissa terveydenhoitoalan – ja myös eläinlääketieteen alan henkilöt joutuvat myymään ja autorisoimaan näitä antibiootteja. Mehän tiedämme, että on hyvin erilaisia käytänteitä eri jäsenvaltioissa, joten meidän täytyy tehdä ehdotuksia, jotka voidaan hyväksyä kaikissa jäsenvaltioissa. Ja tästä syystä en nyt halua lähteä tähän erittelyyn, niin kuin jotkut ovat ehdottaneet, koska se aiheuttaisi sitten valtavia käytännön ongelmia. Mutta kuitenkin meidän täytyy täsmentää artiklassa 107 käsitettä eläimistä, joita eläinlääkärit hoitavat. Eläinlääkärit saavat myydä ainoastaan eläimille, joita he hoitavat lainausmerkeissä. Ja tämä täytyy todellakin vahvistaa ja täsmentää tässä tekstissä. Eli vasta kun diagnoosi on tehty kliinisen tarkastuksen jälkeen, Tästähän on jo keskusteltu täällä, ja todellakin meidän täytyy täsmentää sitä tähän tekstiin. Komissio haluaisi myöskin laatia luettelon kriittisistä antibiooteista, jotka on varattu ainoastaan ihmisille. Ja tämä on mielestäni aika kiintoissa kohta, jota tuen edellyttäen, että tämä luettelo pohjautuu tieteellisille vankoille kriteereille – ja Euroopan lääkevirasto tässä asiassa on tehnyt suosituksia, jotka mielestäni ovat hyviä ja joita tulisi noudattaa. No sitten vielä, no tästä nyt en ole samaa mieltä komission kanssa. Eli nettimyynti antibioottien osalta, se on mielestäni aika vaarallista. No totta kai se on käytännöllistä, mutta se tarkoittaa, että ei enää mitenkään valvota näiden antibioottien käyttöä tai niiden laatua. Antibioottien verkkomyynti ja yleensä eläinlääkkeiden verkkomyynti on mielestäni kyllä aika, kor- aika korkea kansanterveysriski. Eli mielestäni tämä pitäisi kieltää. Eli tästä asiasta olen eri kannoilla komission kanssa ja olisi hyvä ehkä keskustella tästä enemmän parlamentissa ja haluaisin saada kollegoideni tuen tähän kysymykseen. Sitten tutkimus ja innovaatio. Eläinlääkemarkkinat ovat tietysti aika pienet. Ne ovat hyvin sirpaloituneita. Tästä on jo puhuttu. Alalla ei ole innostuttu tai kannustettu innovaation tai uusien tuotteiden kehittämiseen. Eli meidän täytyy kannustaa innovaatioon – Eli tähän tarvitaan jotain kannustustoimenpiteitä. Komissio tässä tavallaan toimiikin jo, mutta minusta tuntuu, että meidän pitäisi olla kunnianhimoisempia. Jos todellakin haluamme antaa uutta pontta tämän alan innovaatiolle, ja jollain tavalla meillä pitäisi olla tietosuojaa, jota komissio ehdottaa. No en nyt ehkä lähde yksityiskohtiin tässä, mutta 18 vuotta korkeintaan suojaa uusille antibiooteille 14 vuoden sijaan. Se voisi olla hyvä ratkaisu. Ja kaksi vuotta lisää suojaa kaikille uusille lääkkeille yhden vuoden sijasta. Tämä voisi myöskin olla ratkaisu. Sitten tämä kielto, joka koskee eläimiä ja että niitä ei saa sitten enää käyttää elintarvikeketjussa – jos tässä on määräaikoja, niiden pitää olla kunnollisia, niitä pitää noudattaa. Ja siinä vaiheessa tällä säännöllä ei ole oikeastaan enää merkitystä, mutta meidän täytyy varmistaa tietysti, että näitä sääntöjä noudatetaan. Komissio myöskin totesi, että se ehkä teki virheen tässä viimeisessä kohdassa, ja mietinnössä meidän pitää se saada oikaistua. Sitten lääkevalvonnan osalta komissio on tehnyt erinomaisen ehdotuksen, eli tässä vähennetään hallinnollista taakkaa, se on tärkeää aikaisemmat menettelyt olivat hyvän, hyvin raskaita, ja meidän täytyy saada aikaan järjestelmä, joka pohjautuu riskien havainnointiin. Tuen tätä lähestymistapaa, mutta katson kuitenkin, että me myöskään voi tinkiä kansanterveydestä. Eli meidän täytyy löytää hyvä tasapaino tämän turvallisuuden ja byrokratian purkamisen välille. Mielestäni on siis tarpeen nyt saada uudelleen aikaan tämä tasapaino – ja meidän täytyy hyödyntää näitä riskihyötyanalyysejä, joita tehdään säännöllisesti ainakin tuotteen ensimmäisenä vuosina ja sitten analysoidaan näitä riskejä. Tässä on tärkeää, no komissiohan tässä alustuksessa puhui tämän uuden lääkevalvontajärjestelmän selvittämisestä, eli komission pitää sitten hyvin yksityiskohtaisesti selittää meille. Sitten markkinoille saattamisautorisaatio. No, se on hyvin monimutkaista ja olisi hyvä, jos meillä olisi keskitetty autorisaatiojärjestelmä. Se on tulevaisuutta ja meidän täytyy lainsäädännössä tähän kiinnittää huomiota, mutta eläinlääkemarkkinat eivät ole sama kuin ihmisille tarkoitettujen lääkkeiden markkinat. Niissä on hyvin paljon eroja ja silloin täytyy vielä käyttää hajautettuja menettelyitä. Ja tässäkin kohtaa meidän on löydettävä kanta, joka ehkä ei ole ihanteellinen siitä, mitä haluaisimme, mutta varmasti voisimme saada sille laajan tuen. Eli mark- meidän täytyy yksinkertaistaa näitä menettelyitä ja tehdä niistä helpommin saatavia. Sitten ympäristön suojelu. Vaikutusten arviot ympäristön osalta ovat hyvin hyödyllisiä. Euroopan komissio on tehnyt tiettyjä suosituksia, jotta ne päivitettäisiin silloin, kun se on tarpeen. On vaarallista lähteä nyt pidemmälle. Ja meillä on nyt mielenkiintoinen järjestelmä. Eli ensinnäkin olisi pakollista nämä monografiat, eli vaikutusten arvioinnit ei tuotekohtaisesti, vaan molekyylikohtaisesti. Ja tietysti täytyy suojella tietoja näissä tutkimuksissa, nehän on hyvin kalliita toteuttaa. Ja tällä tavalla teollisuudenkin olisi pakko nyt yhdistää voimiaan, jotta nämä tutkimukset voidaan tehdä, ja se on mielestäni askel oikeaan suuntaan, ja näin voitaisiin välttää korkeampia kustannuksia. No tiedän kyllä, että nämä monografiat saattavat olla hankalia toteuttaa käytännössä, eli mietin vielä tätä asiaa ja haluaisin kuulla komission kannan tähän asiaan. No sitten on vielä paljon asioita, joita pitäisi käsitellä, koska komission esitys tänään oli hyvin yksityiskohtainen, mutta en nyt puhu pidempään. On tärkeää, että kuulemme varjoesittelijöitä Haluan kuulla heidän kantansa ainakin näissä kysymyksissä, jotka ovat kaikkein keskeisimpiä. Ja haluaisin nyt sitten kuulla kollegoiden kannat. Kiitos. Merci, madame. Ah. Kiitoksia. Sitten varjoesittelijät. Meillä on vielä aikaa, mutta pyytäisin, että varjoesittelijät puhuvat aika tiiviisti, korkeintaan viisi minuuttia per nuppi. Ensimmäisenä SND-ryhmän varjoesittelijä Tomas Esku. Hyvän. Kiitos puheenjohtaja. Ehdotus uudeksi lainsäädännöksi eläinlääkkeiden osalta selkeästikin on askel eteenpäin sisämarkkinoilla. Ajattelen tätä keskitettyä hyväksymismenettelyä, joka koskisi kaikkia eläinlääkkeitä, jotka sitten olisivat hyväksyttyjä EU-ssa. Se, että myöskin yhdenmukaistetaan yhteydet, joka liittyy tuotteiden piirteisiin ja lääkkeiden määrääminen. Nyt ajatellaan että muita lupamyöntikanavia, niin ylläpitänyt voisi olla hyväksi ajatellen yrityksiä, joilla ei ole resursseja pyytää tällaista keskitettyä mm, kautta menettävää lupaa silloin kun on kysymys rajoitusta maantiellisistä markkinoista. On myönteistä se, että komissio ehdottaa unionin tasoista määräystä, joka koskee kliinisiä kokeita. Niitä ei tähän asti ole harmonisoitu. Komissio on tullut määräajan, joka on 60 päivää kliinisten kokeiden hyväksymiselle, joka on ehdottoman välttämätöntä ajatellen sitä, että suunnittelut uudet tuotteet, niiden osalta että vaan viivästyksiä, jotka liittyvät kliinisiin kokeisiin. Minä olen kuitenkin huolissani siitä, että vaikutukset käytännössä, se, että voisi olla tällaisia poistamisaikoja voidaan käyttää osana kliinisiä kokeita. Tämä määräys merkitsee sitä, että useimmissa tapauksissa eläimet, jotka ovat mukana kliinisissä kokeissa, joita käsitellään näillä tuotteilla, eivät voi olla osa ravintoketjua, vaikkakin riski, joka kohdistuu kuluttajaan, voidaan arvioida ja katsoa hyväksyttäväksi. Tämä merkitsee sitä, että ei suinkaan kannusteta uusien eläinlääkkeiden kehittämisen Euroopan unionissa mukaan luettuna uudet antimikrobilääkkeet. Pidän hyvänä komission esityksiä pakkaamisesta ja merkinnöistä. Se, että on olemassa pakolliset, pakolliset yksinkertaistetut tiedot, jotka merkitsevät sitä, että käyttäjät saavat asianmukaiset tiedot. Mukaan luettuna myöskin se, että on olemassa toimia, jotka liittyvät siihen, että ne ovat ymmärrettäviä ja luettavissa. Samoin myöskin eh, ajatellen sitä, että nykyiset määräykset, jotka koskevat merkintöjä, ovat eh, olleet yksi ongelma, mikä on asiakkaan tekemään ajattunut ongelmia eläkeiden käytössä Euroopan Se olisi myöskin välttämätöntä salia yritysten lisätä relevanttia tietoa turvallisuussyistä pakkauksiin ilman, että laajennetaan merkintävaatimuksia sinänsä. Tällainen lisätieto, sitä tulisi virastoläheisesti arvioida tai kansallisten toimivaltaisten viranomaisten silloin, kun on kysymys markkinointiluvan myöntämisestä. Merkintämääräykset, jotka koskevat myöskin tätä takaisinperimisjärjestelmää, voivat liittyä yksinkertaistamistavoitteisiin, koska jäsenvaltioilla voi olla erilaisia tavoitteita. Joten turvallisuus syistä olisi hyvä, jos olisi harmonisointia, jotka liittyisivät takaisinperimisjärjestelmiin eri jäsenvaltioissa, mutta tämän ei tulisi olla osa tätä esitystä. Esitys ei tarttuu niihin prioriteetteihin, joita on olemassa siinä, että pyritään varmistamaan asianmukainen ympäristönsuojelu, ympäristönsuojelu eläinlääkkeitä. Se, mitä ei tarvita, on se, että arvioitaisiin uudestaan laaja joukko olemassa olevia tuotteita, vaan että vakavutettaisiin olemassa olevat tiedot ympäristövaikutuksista ja tiedot niistä aktiivista lääkeaineista, jotka tiedetään aiheuttavan riskin Eh, meillä on olemassa joitakin esimerkkejä EU-lainsäädännössä, joka liittyvät tiedon jakamiseen, joita voitaisiin soveltaa eläinlääkkeisiinkin. Tällainen järjestelmä minusta merkitsisi askelta eteenpäin ajatellen kansanterveyttä ja ympäristösuojelua. Sen lisäksi on myöskin tarvetta selkeytykseen nykyisessä esityksessä kun ajatellaan ympäristöriskien arviointia, kun on kysymys eh, generistä tuotteista, sen varmistamiseksi, että ei ole tarpeetonta, kallista tutkimusten toistoa, joista ei ole käytännössä hyötyä siinä mielessä, että riskejä vähennettäisiin. Tuen ajatusta siitä, että olisi harmonisointia. Product class seems mutta se, että tämä harjoitus tapahtuisi tuoteluokittain, tuntuu aika ongelmaiselta eettisesti katsottuna. Pitäisi pohtia erilaista järjestelmää. Määräyksiä, jotka liittyvät lääke- eläinlääkkeiden käyttämiseen eri lajeihin kuin ne, jotka on määritelty markkinointiluvissa nykyisessä esityksessä, pitäisi olla samankaltaisen kuin mitä tulee ihmislääkeisiin, siis ajatellen nimenomaan antimikrobilääkeitä. Hintojen pitäisi myöskin tätä kautta tulla edullisemmiksi eläinlääkille. Tämä kaikki johtaisi tietysti siihen, että toisaalta heikkenisivät eläinlääkkeet, joita markkinoilla on, ja tällaisia kielteistä vaikutusta uusien antibioottien kehittämiseen eläinlääkemarkkinoilla. Että se vaatisi tällaisia myöskin vaikutusta eläinlääke lääkäreihin siinä, minkä lääkkeen he määräävät. Ja myöskin katson tätä vanhaa kaskarijärjestelmää ja sanotaan hybridijärjestelmä eläinlääkkeiden luvan myöntämisessä olisi järjestelmä, joka pitäisi kehittää. Sitten internetkauppa. Internetkaupan periaate eläinlääkkeiden lääkkeiden osalta on asia, josta on paljon keskusteltu, mutta minusta ei ole riittävästi toimenpiteitä nykyistyksessä, joilla voitaisiin varmistaa valvottu ympäristö tämän tyyppiselle jakelukanavalle, ennen kaikkea antimikrobilääkkeitä. Tiedon kerääminen myynnistä ja käytöstä, joita tulee nimenomaan antimikrobi saattaisi heikentyä ajatella nykyistä esitystä, jossa puhutaan eläinlääkkeiden myynnistä internetissä. Nykyinen esitys sen sijaan pitäisi antaa houkutteita kehitykselle ja lisätä eläinlääkkeiden saatavuutta kautta Euroopan unionin. Ajattelen erityispiirteitä, joita eläinlääkkeiden markkinoilla on. Pitäisi pohtia edelleenkin teknisen tiedon suojelua uusien kehitysten osalta joka koskee uusi, tai uusia tuotteita, siis uudet lajit tai uusi käyttö. Minusta parannukset ovat hyviä, mitä tulee, eläin, mitä tulee lääkevalvontaan. Minusta uusi esitys on parempi, ajatellen olemassa vielä resursseja, se vastaa näitä paremmin ja ajatellen myöskin niitä piirteitä, jotka liittyvät tämän tyyppisiin tuotteisiin. Kiitos. Thank you, Mr. Tanasescu, and now we go to the... Kiitos sitten ECRn varjoesittelijä Pieha. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Olen hyvin kiinnostunut ja tyytyväinen, kun seuraan tätä pyrkitystä kodifioida monet lainsäädännön osaset yhdeksi asetukseksi, joka koskee eläinlääkinnällisiä tuotteita. Kiitoksia paljon komissiolle Tiedän, että tämä luonnos on vasta alustava luonnos ja se tarvitsee vielä selvennyksiä, ei vain tarkistuksia. Ensimmäinen asia liittyy turvallisuuteen. Tämä asiakirjahan koskee sitä, kuinka voimme parantaa turvallisuutta sekä kansanterveyttä että eläinterveyttä. Meillä on täällä jonkin verran sääntöjä, erityisesti liittyen siihen, kuinka vaatimustasoa alennetaan. Monissa yrityksissä on vähennetty hyvin paljon vaatimuksia raportointiin liittyen ja meillä on myöskin jonkin verran vesitystä tapahtunut myyntilupien myöntämisen osalta asetuksessa. En usko, että tämä luo enemmän markkinaturvallisuutta sitä ei nyt paranneta tai vahvista, vaan vähennetään tässä. Ja sitten vielä yksi asia on erittäin tärkeä. Komission edustaja mainitsi, että eläinlääkkeet ovat kalliita tai melkoisen kalliita, ja komissio sanoo, että hintojen pitäisi laskea tämän asetuksen seurauksena. Mutta täällä, kun tarkastelemme sitä, mitä innovaatiosta sanotaan, tämä on huolestuttavaa. Innovointi on aina vaikeaa, se on kallista, se on erittäin tärkeää esimerkiksi antibioottien tuotannossa – mutta komissio toistaa jälleen kerran samaa asiaa uudestaan ja uudestaan. Meillä on pidennetty suoja-aika, tietosuoja-aika. Meillä on kysymyksiä tällaisen pidennetyn suojan suhteen. Teidän pitää pitää mielessänne se, että lääkkeiden hinta riippuu hyvin paljon siitä, mitä markkinoilla tapahtuu, rinnakkaislääkemarkkinoilla nimittäin. Ja uskon, että nämä toimet, joita tässä on esitelty, eivät välttämättä tuo hintoja alas. Voisimmeko me tukea innovointia jollain muulla tavalla? Voimmeko me vain tässä ajatella patentteja ja tuotemerkkejä? Ehkä meidän pitäisi ajatella jotakin uusia ratkaisuja. Kun luen tämän luonnoksen vaikuttaa siltä, että eläinlääkennän ja äh, eläinlääkkeiden jakelussa, erityisesti kentällä, meillä on viittaus asiantuntija. Minä en tiedä, mikä tällainen asiantuntijan. Tavallisestihan eläinlääkäri on jäsenmaissa tämä henkilö. En tiedä, mikä tällainen asiantuntija on. Ja mielestäni on melkoisen riskialtista käyttää tätä sanaa, aivan niin kuin ihmisten lääkinnän osalta otettaisiin mukaan joku henkilö, joka on asiantuntija kyllä, mutta ei varsinaisesti lääkäri. Tämähän liittyy kansanterveyteen, tämä liittyy eläinten terveyteen ja on hyvin vaarallista avata tällaista takaovea jollekin asiantuntijoille, kun ei ole mitään selvyyttä siitä, mitä tällä tarkoitetaan. Meillä on hyvin paljon kysymyksiä asetukseen liittyen. Niitä, niistä tullaan käsittelemään, tarkistuksia tullaan esittämään uskoakseni. Ja haluaisin tässä vain muutamia varaumiani tuoda esiin liittyen ensimmäiseen pintapuoliseen käsittelyyn, niin artikla 4, alakohta 3, tässä mainitaan, että pieniä määriä lääkeainetta, onko tämä 5 tonnia, 5 grammaa, mikä tällainen pieni määrä on? Nyt meillä on asiakirja, joka liittyy näihin suoja-aikoihin. Meillä on kolmen vuoden aika väliä. Tämä dokumenttihan on erittäin tärkeä asiakirja. Sehän tekee mahdolliseksi reagoida niissä tapauksissa, kun ihmisterveyteen on koitunut jotakin huolestuttavia seurauksia tai on jotakin muita huolia. Mielestäni tällainen kolmen vuoden varoaika ei ole tarpeeksi pitkä. Ja minua huolestuttaa myöskin tämä internetmyynti Luonnollisesti se on erittäin hyvä väline, mutta jos me tarjoamme eläinlääkkeitä verkkomyynnissä, sehän on sinänsä hyvä asia, mutta entä sitten valvonta? On hyvin vaikeaa kontrolloida tätä jakelukanavaa sellaisella tavalla, joka olisi tarpeeksi tehokas – ja voisi taata sekä ihmisten että eläinten turvallisuuden. Sehän on avainasia tässä tekstissä. Ja sitten vielä yksi asia, mikä pitäisi yksityiskohtaisesti selittää, on tämä reseptikysymys. Minkälaista tietoa reseptissä pitäisi olla? Me luemme tässä tekstissä, että halutaan vähemmän byrokratiaa, tämä tarkoittaa vähemmän tietoa. Eli meillä olisi yleiseurooppalainen resepti, vai olisiko tämä jonkinlainen kodifioitu malli, lomakemalli, jota käyttäisiin jäsenmaissa. Minulle tämä on vasta alustava käsittely. Tässä on hyvin paljon pohtimisen aihetta ja yhteenvetona sanon, että pidän ajatuksesta, että kaikki nämä tärkeät säännöt, jotka liittyvät eläinlääkkeisiin, olisivat yhdessä ainoassa asiakirjassa koottuina. Tiedämme, että käyttö, jota ei koordinoida, kun eläimiä tiloilla kasvatetaan. Kontrolloimaton lääkkeiden käyttö voi olla vaarallista ihmisterveydelle myöskin. Kiitos. Kiitoksia. Ja pyytäisin, että yritätte pitäytyä näissä viiden minuutin rajoissa. Sitten Alden varjoesittelijä. Paulsen. Kiitos puheenjohtaja. Ja kiitos komissiolle siitä, että se lopultakin on tehnyt tämän esityksen. Siksi, että parlamenttihan on jo sekä ympäristö- että maatalousvaliokunnassa vuonna 2011 ja 2012 vaatinut, että tällainen esitys pitäisi saada siksi, että kaksi kolmasosaa antibiooteista käytetään itse asiassa eläinten lääkitsemiseen. Ja minä olen 90 prosenttisesti yhtä mieltä siitä, mitä Rova Grostet totesi. Tässä esityksessä minusta määritelmät ovat erittäin epätäsmällisiä ja meidän täytyy tiukentaa kielenkäyttöä monilla alueilla. Tämä on todella löysää tällä hetkellä. Sen lisäksi tarvitaan yksinkertaistamista, sillä minä en ymmärrä, miksi on neljä mutkikaista tapaa hyväksyä uusi lääke. Miksi on sekä eläinlääketieteellinen työryhmä lääkeviranomainen ja samanaikaisesti sitten vielä niin sanottu koordinoiva ryhmä. Miksi on byrokraattisten instituutioiden kaksinkertaistamista? Tämä on jotakin, mitä on vaikea ymmärtää. Siksi minun mielestäni pitäisi keskittyä yhteen keskitettyyn hyväksymiseen ja meidän täytyy saada kansallinen hyväksyntä niin, että annetaan mahdollisuus pienille uusille yrityksille. Ne, niiden täytyy voida toimia hiukan yksinkertaisemmalla tasolla, jotta todellakin saattaisiin eroon byrokratiasta saataisiin aikaan selkeyttä. Meidän minun mielestäni pitää tehdä paljon työtä vielä tässä yhteydessä. Sitten tulen siihen, mikä on tämän päivän kysymyksessä tilanteessa se, mikä on olennaista ajatellen ihmiskunnan tulevaisuutta ja kansanterveyttä, nimittäin antibioottiresistenssi. Ja kaikki vastuskyky mikrobeille on se, mistä on kysymys. Itse asiassa puhumme väärin, kun me puhumme siitä, että on resistenssi tavallisille antibiooteille, joilla käsitellään bakteereja, jolloin on kysymys bakteereista. Rovan Grostet on aivan oikeassa. Ei pidä käyttää antibiootteja ennen kuin on tehty diagnoosi. Antibiootteja ei saa käyttää ennakoivasti. Ja kun on kysymys sitten siitä, että käytetään niitä silloin, kun on dia, dia, diagnostisoitu käyttö. Niitä ei siis saa käyttää ennen diagnoosia. Meidän täytyy saada aikaan hyvin tiukka yhteinen näkemys tästä asiasta. Ja kun on kysymys sitten internetkaupasta, joka koskee kaikkia antimikrobilääkkeitä, kenties jopa immunologisia lääkkeitä, on syytä esittää kysymyksiä, asettaa se kyseenalaiseksi. Ja sitten on vielä yksi asia, jota minä oikeastaan en voi täysin ymmärtää. Ja tässä tilanne on hyvin erilainen eri jäsenvaltioissa, hyvin selkeästi. Miksi meillä on olemassa ihmislääketieteen asiantuntija lääkäri? Hän hankkii toimeentulonsa taidoistaan ja työstään, mutta eläinlääketieteellinen asiantuntija, eläinlääkäri, itse asiassa hänellä on sama akateeminen taso ja kohotettu kompetenssi, mutta yhtäkkiä äh, eläinlääkäreiden pitäisikin elää siitä, että he myyvät eläinlääkkeitä. Miksi elä, eläinlääkäri ei voisi hankkia toimeentuloaan äh, siitä, että tekee työtään ja että hänellä on tietty pätevyys. Miksi hänen pitäisi myydä lääkkeitä? Tätä minä en voi oikein ymmärtää. Tämä on sellainen yksityiskohta, josta meidän pitäisi myöskin keskustella ja katsoa, miten me siihen suhtaudumme. Kiitos. Thank you very much, Ms. Posen. Kiitoksia. Kiitoksia, että pysyitte aikarajoissa. Ja sitten Gues, Kuesta Kyllönen, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitokset komissiolle esittelystä lähtökohta kaikessa olisi aina tietysti ennaltaehkäisevät toimet niin, ettei lääkintään asti tarvitsisi mennä, mutta valitettavasti tähän ei ole aina mahdollisuutta. Muutama tärkeä asia. Mikrobilääkeresistenssi on tietysti yksi isoin kysymys ja suurin osa ehdotetuista säännöksistä koskee nimenomaan yksittäisten eläinlääkevalmisteiden sääntelyä ja olen pohtinut sitä, että tarvitsisimme yksittäisen sääntelyn lisäksi säännöksiä mikrobilääkeaineiden ja erilaisten aineryhmien käytöstä, eikä pelkästään yksittäisiin lääkeaineisiin tai valmisteisiin kohdentuvaa sääntelyä, jotta mikrobilääkeresistenssiä voitaisiin estää. Kun puhutaan lääkkeiden off-label käytöstä ja sitä koskevista varoajoista, eli puhun artikloista 115-117, lääkkeiden off-label käytössä tehon arviointi on aina puhtaasti eläinlääkärin vastuulla, ja lääkkeiden turvallisuuden osalta nämä ehdotetut vaihtoehdot eroaa hyvinkin monella tavalla toisistaan, ja näkisinkin niin, että olisi syytä luokitella erilaiset vaihtoehdot sen mukaan, miten turvallisia ja käytettäviä ne ovat kyseiselle eläinlajille. Ja toivoisin, että komissio kiinnittäisi tähän, tähän asiaan, asiaan huomiota tai antaisi siihen vastausta, että miksi, miksi tätä kysymystä kun eläinten lähtökohdista ei ole nostettu esityksessä esille. Hallinnollisen taakan osalta esittäisin kysymyksen myös siitä, että onko todella off-label käytöstä erikseen säädeltävä vesiviljelyeläinten osalta, koska nähdäkseni kaskaadisäännöt kattavat tällä hetkellä kaikki tarpeelliset säännökset. Tällähän nyt lisätään hallinnollista taakkaa, kun päinvastoin esityksessä muutoin on sitä hallinnollista taakkaa haluttu vähentää. Sen lisäksi eläinlääkkeiden etämyynnin ja toimijoiden valvonta olisin kysynyt siitä, että millä tavalla komissio näkee eläinlääkäreitä valvottavan silloin, kun lääkkeitä etämyydään. Ainakin itse koen, koen tällaisen prosessin valtavan haastavana jäsenmaille ja selkeästi tähän valvontaan olisi kuitenkin olemassa olevaa tarvetta. Eläinlääkkeiden vähittäismyynnin myynnin osalta näen hyvänä, että eläinlääkärit voivat myydä lääkkeitä eläinten omistajille ja haltijoille. Näkisin kuitenkin tärkeänä sen, että oikeutta rajattaisiin niin, että lääkkeitä voidaan myydä vain eläinlääkärin itsensä hoidossa olevien eläinten lääkintää varten, eli eläinlääkärin tulisi tietää, mille eläimelle lääke, lääke on määrätty, jotta lääkehoito on sitten varmasti kohdennettua. Ja yksi toinen hallinnollinen, hallinnollista taakkaa lisäävä kysymys liittyy ehdotukseen, jossa eläinlääkkeissä käytettävien apuaineiden valmistus halutaan saattaa luvanvaraiseksi. Vastaavaa vaatimusta ei ole ihmislääkinnän puolella, ihmislääkkeiden apuaineissa, ja tämähän tulee lisäämään hallinnollista taakkaa, ja olisin kysynyt komissiolta, minkä vuoksi tällaiseen ratkaisuun on päädytty. Ähm, sen lisäksi vielä lopuksi kiinnittäisin huomiota äh, eläinlääkkeiden luvalliseen maahantuontiin, käsittelyyn ja jakeluun, jotka sisältävät tällä hetkellä sekä eläin- että ihmislääkkeitä – ja mielestäni eläinlääkintään tarkoitettuja laillisia lääkkeitä ei, ei, ei olisi hyvä päätyä väärinkäyttöön ihmisille, niin sen, sen vuoksi näkisin, että tätä artiklaa, olisi syyt, artiklaa 2 olisi syytä arvioida vielä niistä lähtökohdista, ettei lisättäisi mahdollisuutta ihmisille väärinkäyttää, väärinkäyttää itse asiassa eläimille tarkoitettuja ihmislääkkeitä. Kiitoksia. Thank you very much. And now the green... Kiitos. Ja sitten vihreistä Hoisling. Ja liebe Kolleginnen und Kollegen. Niin, hyvät kollegat. Täytyy sanoa, että olin hiukan pettynyt komission esitykseen, koska tässä oli mahdollisuus puuttua tiettyihin ongelmiin, jotka liittyvät eläinlääketieteiden, eläinlääkkeiden käyttöön ja liialliseen käyttöön. Ja komissio nyt sitten viime hetkellä puuttui tähän, mutta komissio haluaa vain enemmän innovaatiota, enemmän kilpailukykyä ja byrokratian vähentämistä. No se on kaikki tietysti ihan hyvä, mutta viime kädessä meidän pitäisi nyt miettiä, millä tavalla voidaan vähentää antibioottien käyttöä. Ja tästä ei ole sanaakaan komission ehdotuksessa. No, muutamat asiat täytyy vielä toistaa. Eli EU-ssa tilastojen mukaan Meillä on 25 000 kuolemaa, jotka johtuvat antibioottiresistenssiin. Ja tämä liittyy myöskin eläinantibiootteihin. Saksassa puhuttu 600 000 tonnista, joita käytetään eläin, ihmislääketieteessä ja 13 000 eläinlääketieteessä, eli meillä on valtavasti tarvetta vähentää niiden käyttöä. No, sitten ei myöskään ole käsitelty keskeistä kysymystä, eli tätä antibioottien ennaltaehkäisevä käyttö esimerkiksi eläinrehussa. No komissio viittaisi siihen, että näin ei pitäisi toimia, että se on jo kiellettyä, mutta kuitenkin valtavasti on väärinkäytöksiä. Tutkimukset osoittavat, että näitä käytetään profilaktisesti ja metallaktisesti myöskin. Eli jos eläin on sairas, niin sitten voidaan koko talli sit hoitaa. Ja tämä ei ole kuitenkaan kohdennettu antibioottien käyttöä, eli tässäkin pitäisi ottaa käyttöön rajoituksia. No eläinlääkärien rooli pitää nähdä kriittisemmin monissa kohdissa, koska he usein elävät lääkkeiden myynnistä. Monissa jäsenvaltioissa tilanne on tämä, ja siksi eläinlääkäreillä eivät ehkä halua myydä vähemmän, ja tämä liittyy myöskin siihen, että enemmän myydään ja enemmän ansaitaan. Eli meidän täytyy tässäkin miettiä jonkinlaisia rajoituksia. Sitten olen pettynyt siihen, että riittävästi ei ole käsitelty antibioottien ympäristövaikutuksia ja eläinlääkkeiden vaikutuksia yleensä, koska antibiootit ovat päätyneet myöskin pohjavesiin, ja tämä nyt on vasta jäävuoren huippua Eli näitä ympäristövaikutukset pitää määritellä myöskin hyväksymismenettelyssä. Ja kaikki puhujat selkeästi totesivat, että internetmyynti, verkkomyynti, se ei voi olla mahdollista. Jos me haluamme rajoittaa tätä myyntiä ja vahvistaa valvontaa, niin kuka tätä pystyisi valvomaan? Eli tämä on täysin väärä tie. Ja ei myöskään voida sanoa, että me annamme eläinlääkkeille rajoittamattomat luvat ei, ajallisesti. Mutta niin ei voi olla, koska mehän tiedämme joka päivä uusia asioita. Ja sitten on tällaisia lupia, joissa ei ole mitään aikarajaa. Totta kai niissä pitää jonkinlainen raja olla, koska muuten joudumme ongelmiin. Sitten nämä vara-antibiootit. No komissio sanoi, että eläinlääketieteen osalta niitä pitää rajoittaa. Mielestäni rajoituksen pitäisi mennä vielä pidemmälle. Eläinlääketieteessä ei tällaisia vara-antibiootteja käyttää. Sehän on viimeinen ase jo antibioottiresistenssiä vastaan, ja siksi eläinlääketieteessä tätä ei pitäisi käyttää. Eli miksi tässä ei ole rajoitettu tätä tiukemmin? Eli tässä paketissa on vielä paljon työtä, ja meidän täytyy nyt miettiä näitä tavoitteita – Kyse ei ole siitä, että byrokratiaa puretaan nopeammin, kun kehitetään eläinlääkkeitä, vaan se, että meidän täytyy paremmin valvoa koko alaa, erityisesti antibioottien käyttöä eläinlääketieteessä, ja tämä tavoite puuttuu tästä paketista. Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia. Ja lopuksi EFTDstä e Pedicini. Grazie, Presidente. Kiitoksia, puheenjohtaja. Ensimmäinen vaikutelma, nyt kun kävin läpi tämän luonnoksen, ikään kuin tässä avattaisiin nyt tietä pikemminkin markkinoille ja myynnille, jota riittävästi ei ole hyödynnetty. Eli ikään kuin tässä olisi hanke, jonka tarkoituksena on hyödyntää markkinoita verrattuna menneisyyteen, jolloin sitä ei riittävästi hyödynnetty. No teollisuuden kannalta tietysti halutaan saada aikaan yhtenäiset eläinlääkemarkkinat, ja meidän tavoitteemme on valvoa ihmisten eläinten hyvinvointia, ja meillähän on tällainen massakulttuurilääke kysymyksissä, ja olemme hiukan hämmennyksissämme tästä ehdotuksesta – tässä on liikaa kallistuttu lääketeollisuuden puoteen, eli tässähän on puhuttu markkinoista, joilla olisi vähän rajoituksia, ja siksi on riskejä myöskin, kun ajatellaan kansanterveyttä. Tästä saattaa myöskin siis ihmisille koitua riskiä. Eli vihreiden varjoesittelijän kanssa olen samaa mieltä kuin hän sanoi, että voidaan kyseenalaistaa tiettyjä olettamuksia tässä ehdotuksessa. No tietysti saatavuutta pitää parantaa, mutta mitkä tiedot osoittavat, että meidän pitäisi parantaa saatavuutta? Ja mistä näkökulmasta sitä pitäisi lisätä? Siis markkinoiden kannalta vaiko siksi, että ihmisten ja eläinten terveyttä halutaan hoitaa paremmin? Ja sitten mehän haluamme kyseenalaistaa nyt näitä kysymyksiä ja olemme varauksellisia lääkkeiden ennaltaehkäisevän käytön osalta ja olemme kollega Paulsenin kanssa samalla linjoilla. Ja missä tapauksissa voidaan sitten käyttää lääkkeitä ennaltaehkäisevästi ja mitä sääntöjä pitää silloin noudattaa. Tämä saattaa johtaa hyvin vaarallisen tilanteeseen myöskin kansanterveyttä ajatellen. Ja sitten täytyy nämä luvat rajoittaa ajallisesti, eikö tämä saata johtaa sitten säästö, sääntöön, jota ei enää voi kumota, jos huomataan, että että tulevaisuudessa syntyy vahinkoja. Ja miten sitten voidaan säännellä off-label käyttöä, siis kyse ei ole mistään rinnakkaislääkkeestä tämä off-label käyttö, eli on resepti, mutta lääkettä käytetään muihin tarkoituksiin. Eli lääkkeitä käytetään tiettyihin tarkoituksiin, jotka on määritelty hyvin selkeästi, mutta on mahdollista käyttää lääkettä muihin tarkoituksiin. Eli tämä on off-label käyttöä. Ja sitten tämä vastaavuus tai samankaltaisuuskysymys lääkkeiden osalta. Eli tässähän puhutaan nyt näistä rinnakkaislääkkeistä. Ja voidaanko sitten vapaasti myydä näitä lääkkeitä? Mielestäni siinä ei ole mitään kielteistä, eli että voi käyttää näitä rinnakkais- tai vastaavia lääkkeitä. Ja sitten parlamentin kannassa on todettu, että olisi hyvä ottaa käyttöön molekyyli lupa eikä tuotteeseen liittyvä lupa. Ja sitten tutkimuksesta vielä, onko kannustimia todelliseen innovaatioon? Tehän tiedätte, että yleensä halutaan edistää pieniä asioita, jotka edistävät markkinoita, mutta todellista tutkimusta uusien lääkkeiden osalta ei ole. Eli meillä on esteitä, jotka vähentävät innovaatiota. Ja me olemme huolissamme nyt siitä, että meidän pitäisi saada välineitä, jotka estävät sen, että valta kasautuu harvoihin käsiin eläinlääkealalla. Tämä on nyt todellisuus, eli voidaan kuvitella, mitä tapahtuu sitten eläinlääkealalla myöhemmin. Ja sitten on patentteja tällä alalla, joilla hyödynnetään tätä valtaa ja voidaan määritellä hintoja. Eli millaisia sääntöjä on tulossa, jotta voidaan välttää terveydenhuollossa jo olemassa olevia vääristymiä? Kiitos. Thank you, Mr. Pedicini. And Kiitoksia. Ja sitten valiokunnan jäsenet voivat käyttää puheenvuoron. Meillä on tällä hetkellä kuusi nimeä täällä listalla. Jos joku vielä haluaa puheenvuoron, niin ilmoittakaa. Jos ei, niin sitten suljen tämän puhujalistan. Ja ensimmäisenä Liise. Kiitos puheenjohtaja, kiitos myös komissiolle ja kaikille niille, jotka ovat olleet mukana työstämässä esitystä. Haluaisin vielä kerran äh, kiittää entistä komissiolle Tonio Borkia, joka teki tämän esityksen. Tämä tapahtui äh, niin, että että tuona päivänä kun esitys tehtiin, niin se unohtui, koska se oli sama päivä, jolloin Jean-Claude Juncker esitteli uuden komissionsa. Se oli vahinko siksi, että tämä on yksi tärkeimpiä esityksiä, joita tällä hetkellä parlamentissa terveydenhuollon alla on käsiteltävänä. Jos ajatellaan, mitä vielä sitten voidaan neuvostolta odottaa, niin tämä on kuitenkin lääkkeiden osalta tärkeimpiä terveyspoliittisia ehdotuksia, joita olemme saaneet. Haluan kiittää François Grostettia tehdystä työstä ja uskon, että hän on tehnyt jotakin välttämättömiä parannuksia ja ottanut niitä esille. Komission ehdotus on hyvä perusta, mutta François Grostet on oikeassa. Siinä on vielä säännön paikkaa. Minä tuen tavoitetta, että saadaan parempi, siis paremmat sisämarkkinat myös eläinlääkkeille. Ja meillä olisikin ensimmäinen kysymys Euroopan komissiolle. Me puhumme aivan oikein paljon antibiooteista, mutta haluaisin kuulla komissiolta, mitkä ovat muut tärkeät lääkkeet eläimille, joita tässä ehdotuksessa käsitellään ja missä on sitten, mit, ovatko ne sellaisia, että näistä ei nouse huolenaiheita esille. Tämä olisi minun ensimmäinen kysymykseni komissiolle, mutta kuten totesin, haluan vielä sanoa jotakin myöskin näistä anti, tästä antibioottiresistenssistä on totta, mitä herra Hoisla sanoi. Meillä on valtaisa ongelma ajatellen WHOta. Meillä on kymmenen, kymmeniä tuhansia kuolleita Euroopan unionissa antibioottiresistenssin vuoksi siksi, että sairauksia ei voida hoitaa liittävästi. Ehkä luku on jopa suurempi kuin 50 000. François Costet, kollega Fedelei, ja minä me kävimme tällaisen lounaskeskustelun asiasta eh, ja totesimme, että luku voi olla vielä korkeampikin. On kuitenkin viitattavaa siihen, että tämä 25 000, tulkki korjaa 25 000 kuollutta ensisijaisesti ei synny väärinkäytöstä eläinlääketieteen puitteissa. Se on osa, suurempi osa syntyy varmastikin siitä, että ihmislääketieteessä ei toimita riittävän vastuullisesti. Sitten on vielä maantalouden liittyvät ongelmat, on selvitykset, jotka osoittavat, että siipikarjan kasvatuksessa 90 prosenttia kanoista lyhyen elämänsä aikana, nehän elävät vain 35-40 päivää, 90 prosenttia niistä saa antibiootteja, ja kuvitelkaapa nyt, meitä on täällä noin 100 ihmistä tässä salissa, jos viimeisten 30, 35 päivän aikana meistä 90 olisi ottanut antibiootteja, kysyisimme kyllä varmastikin asian järjellisyyttä. Asetta on siis syytä käsitellä. On hyviä lähtökohtia. Komissio on tehnyt 12 ehdotusta, jotka liittyvät siihen, miten paremmin valvotaan antibioottien käyttöä. Minä tuen niitä kaikkia. Olen myös François Costetin kanssa yhtä mieltä siitä, että tämä pitäisi kuitenkin kuvata paremmin. Mikä minua kuitenkin mietityttää on nimenomaan tällaiset äh, Reserviantibiootit on antibiootteja, jotka ovat ihmisten kannalta välttämättömiä viimeisenä välineenä, jota voidaan käyttää. Niiden rajoitusta eläinlääkityksessä pitäisi minusta rajoittaa. Komissio ottaa tässä tiettyä säädöstä. Minusta meidän täytyy pohtia tätä. Teollisuus ja maatalous jo ovat tätä vastaan. Ne protestoivat tätä vastaan, mikä on tietysti perustuvalteen heidän intressejään mutta meillä on suuri ongelma, joka liittyy kansanterveyteen. Tämä on niin poliittinen kysymys, että haluaisin tietää täsmällisemmin, mitä antibiootteja kielletään eläinlääkityksestä, minkä käyttöä rajoitetaan ja jos niin miten. Ja haluaisin, että tästä keskusteltaisiin täsmällisemmin. Voidaanko yhteispäätösmentilön kautta saada aikaan tällainen lista, en ole varma siitä, mutta olisin tietää täsmällisemmin, mitä komissio suunnittelee. Lopuksi vielä kaksi kysymystä Andre Rissille, eh, komissiolle. Ensinnäkin Mehän puhumme samanaikaisesti, äh, tässä asiassa vastuvaliokuntana on maatalousvaliokunta, äh, ja meillä valiokunnassa on Robert Sinten, me siis puhumme rehulääkityksestä. Minä eilen puhuin pitkään erään viljelijän kanssa, joka on hyvin aktiivinen myös täällä parlamentissa, ja kysyin, miksi me ylipäätään tarvitsemme tällaista rehulääkitystä. Onko olemassa äh, lääketieteellistä järkeä siinä, että antibiootteja esimerkiksi lisätään rehuun? koska se voidaan tehdä huomattavasti täsmällisemmin juomaveden kautta. Siis eläin, joka ei enää pysty juomaan, ei pysty kyllä syömäänkään. Ja tästä herääkin kysymys, miksi tätä voidaan hoitaa veden kautta, miksi täytyy ylipäätään olla tällaisia, tällaista lääkitystä rehun kautta. Minä en tiedä, miksi näin on. Ja sitten viimeinen kysymys menee aika pitkälle, mutta tämä kysymys on esitettävä. Jos pääongelma näiden eläinlääketieteellisten ongelmien lisäksi on ihmislääketiede, miksi me emme tee eurooppalaisia sääntöjä, joilla pyritään välttämään antibioottiresistenssiä ihmisten tapauksessa. Meillä on tästä ehdotus, Kostetin mietintö, artiklat 114 ja 100 pohjalta, joka koskee sisämarkkinoita. Tämän osalta tätä voidaan käyttää siis myöskin lääkkeiden käyttöön tapauksessa, niin, että siihen liittyy rajoituksia. Joten minusta ei sit oikein, että sana asioista dokumentointi eläinlääkkeiden osalta, mutta ihmislääketieteen osalta, lääkkeiden osalta täytyisi myöskin olla parempaa käytön valvontaa. Ja oikeusvarusta ei voi olla, äh, artikassa 14 ja 68 äh, eivät koske pelkästään vain äh, eläinlääketystä, vaan myöskin ihmis, äh, ihmislääkitystä. Äh, Anderis ja äh, minä tänä iltana keskustelemme siitä, että 50 vuotta on odotettu eurooppalaista lääkepolitiikkaa, ja silloin täytyy myöskin ihmisiä koskevan lääkepolitiikan ja antibioottiresistenssin olla kysymys, joka täytyy ottaa esille. Kiitos. Thank you, Mr. Liese. Kiitoksia. Ja pyytäisin, että rajoittuisitte nyt kolmeen minuuttiin puheenvuoroissanne. Seuraavaksi Schaldemose. Jamen, jeg skal nok øh, gøre det kortere. Jeg... Øh, Kiitoksia puheenjohtaja. Minä puhun hyvin lyhyesti. Haluaisin kommentoida antibiootti- ja antibioottiresistenssikysymystä. Maria Paulsen mainitsi, että on outoa, että eläinlääkärit ansaitsevat elantonsa myymällä lääkkeitä ja antamalla reseptejä, kun taas lääkärit yleisesti ottaen eivät äh, elantoa näin ansaitse. Tämä on mielestäni keskeinen kysymys. Meidän pitäisi pohtia siitä, voisimmeko me asettaa Euroopan laajuisen kiellon niin, että lääkärit eivät saisi myydä niitä lääkkeitä, joita määräävät eläimille. Vuonna 1996 tällainen kielto otettiin Tanskassa voimaan ja äkkiä 40 prosentilla maanviljelyksessä käytetyn kadenkasvatuksessa käytetyn antibiootin määrä laski. Luonnollisesti, jos on olemassa taloudellinen yllyke määrätä antibiootteja, ihmiset niin helpommin tekevät. Mielestäni meidän ei pitäisi vaarantaa eläinlääkäreiden elinkeinoa. Luonnollisesti heidän pitää voida ansaita elantonsa, mutta he, meidän pitää löytää muita tapoja tähän. Tässä puhutaan eläinten hyvinvoinnista ja omasta hyvinvoinnistamme ja terveydestämme. Ja siksi meidän pitäisi olla tiukempia tässä lähestymistavassa. Tämä oli minun huomioni. Thank you very much. Our next... Kiitoksia. Seuraavaksi Sair Pirk. Dank u wel. Voorzitter, ik heb een paar vragen. Het gebruik... Kiitoksia, puheenjohtaja. Pari kysymystä. Antibioottien käyttö saattaa johtaa resistanssiin erityisesti ihmisillä. Eli jos nyt oikein ymmärsin komissiota, te pyydätte poikkeusta antibioottin eläinlääketieteelliseen käyttöön, eli kysymys komissiolle. Kielletäänkö nämä antibiootit kokonaan eläinlääketieteen alalla ja millä tavalla aiotte sitä valvoa? Ja sitten homeopaattisten lääkkeiden käyttö. Haluatteko säännellä sitä vai ette? Näinhän on tehty Alankomaissa. Ja tällä hetkellä mielestäni antibioottien väärä käyttö tulee kieltää, mutta ei kuitenkaan pidä kokonaan kieltää antibioottien käyttöä. Mutta tässä puhutaan tästä väärästä käytöstä ja täytyy määritellä, mitä tarkoittaa väärä. Ja Alankomaissa esimerkiksi, ehkä tästä on apua tässä keskustelussa – Eli Alankomaissa yritämme löytää tasapainon. Ja komission pitäisi myöskin löytää tämä eläin- ja ihmislääketieteen välinen tasapaino. Merci. Sitten Vasim. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä haluaisin lähettää komissiolle viestin ja sanoa, että yksinkertaistaminen ei tarkoita säätelyn purkua. Sillä kun puhumme saatavuudesta, mistä me puhumme? Meillä pitää olla joko enemmän lääkkeitä, tuottaa niitä enemmän ja enemmän, jotta voimme vastata tarpeisiin, tai sitten saatavuus tarkoittaa sitä, että meillä täytyy olla kohtuulliset hinnat niin, että lääkärit ja me toivomme, että enemmän farmasat olisivat mukana, voisivat näitä lääkkeitä käyttää meidän täytyy aivan ehdottomasti nämä kliiniset testit myöskin toteuttaa. Me puhumme lääketurvatoiminnasta, mutta mistä me nyt oikein puhumme tässä? Katsokaa, mitä tapahtuu tällä hetkellä lohen suhteen. Meillä on valtavia lohi viljelmiä ja niissä on tällainen lohikirppu, joka tuhoaa kokonaisia lohiviljelmiä ja me käytämme maa viljelyssä kiellettyjä lääkeaineita sitä vastaan. Tutkimukset, onko niitä olemassa verrattuna tämän lääkeen käyttö eläimiin ja ihmisiin ei ole olemassa, kun meillä tämä hevosen lihaskandaali sanottiin, että ehkäpä meidän ei pitäisi näitä hevosen lihatuotteita syödä, sillä hevosille annetaan lääkkeitä, joita ihmisille ei saa antaa. Ja kuitenkaan meillä ei ole mitään tutkimuksia näistä aiheista. Me olemme aivan nolla tasolla, Meidän pitäisi kasvattaa lääketurvatoimintaa. Sitten puhutaan innovoinnista. Mitä meille tarjotaan innovaation alla? Jälleen kerran nämä patenttikysymykset, jotka jumittavat tilanteen ja antavat eh, lääkeyrityksille monopolin. Ehkäpä, kuten ECR-kollega sanoi, meidän pitäisi pohtia toisenlaista järjestelmää. Yksityisen ja julkisen puolen yhteistoimintaa, mutta ei välttämättä patenttijärjestelmää, vaan uudenlaista järjestelmää. Ja sitten myyntiin liittyen Tanskan kollega tässä sanoi, että meidän täytyy erottaa asiat toisistaan. Kuinka te voitte kuvitella, että eläinlääkäri voi olla henkilö, joka myy lääkkeen ja tekee diagnoosin? Tässähän on eturistiriita. En minä asta kyseenalaiseksi näitä henkilöitä, mutta jos annetaan jos joku haluaa ennaltaehkäisevästi käyttää antibiootteja yksi eläinlääkäri ei sitä suostu tekemään, niin tämä henkilö hakee sen toisen eläinlääkärin. Olen François Grostetin kanssa aivan samaa mieltä. Emme voi sanoa yhtä aikaa, että vähennämme antibioottien käyttöä ja sitten myydä niitä myös verkossa. Tämähän on aivan ristiriitaista. Ihmiset tulevat suoraan tilaamaan antibiootit verkosta, jos me rajoitamme niiden määräämistä. Antibioottien vastainen taistelu, tämähän on suuri keskustelu. Kollegamme Liisa sanoi, että tämä ei itse asiassa liity niinkään karjatiloihin, mutta kaikki tutkimukset osoittavat, että siipikarjassa, jäniksen lihassa ja kaikissa muissakin on antibiootteja. Ja tämä aiheuttaa sen, että meillä on bakteereja, jotka syntyvät näillä karjatiloilla, jotka ovat antibioottiresistenssejä. Kukaan ei tässä puhu muista hoitomuodoista, kuten fagoterapiasta. Meidän täytyy kehittää näitä vaihtoehtoja. Ne tuhoavat bakteerit ilman, että joudutaan turvautumaan antibiootteihin. Ja sitten riskit tähän päätän puheenvuoron. Meidän Grosset, kun sanotte, että meidän pitää käyttää enemmänkin aktiivisia lääkeaineita. Pitää olla varovainen. Tutkimukset ovat estrogeeni, skandaali ja kalojen naisistumisen suhteen osoittaneet, että ekosysteemissä tapahtuu muutoksia. Meidän täytyy tehdä vaikutusten arviointia ja aktiivinen lääkeaine usein on jotakin, mitä meidän täytyy tarkistella sen lisäaineen kanssa yhdessä, sillä usein tämä täyteaine on se, joka vahvistaa varsinaisen lääkeaineen vaikutusta ekosysteemissä. Kiitoksia. Mr. Florence. Kiitos sitten Florence. Ja, ich wollte mich... Minä en halunnut käyttää puheenvuoroa tästä aiheesta, mutta kuultuaan joitakin puheenvuoroja, niin minulla nousivat hiukset pystyyn. Minä maanviljelijänä ja henkilönä, 28 vuotta on ollut paljon tekemisissä sikojen kanssa, että antibioottien käyttö on liiallista. Mutta kun kuulin joitakin puheenvuoroja, niin olen yllättynyt siitä, että he eivät ymmärrä kokonaistilannetta. Jos tänään menee ostamaan jostakin halpahallista Saksassa kana ja saa kanan hintaan 2,99 niin, että se valmis pataan, niin voi kysyä tietysti, miten tähän on päästy. 40 vuotta sitten minä aloitin sadalla sijalla ja 28 vuotta myöhemmin minä lopetin niin, että minulla oli tuhat sikaa. Minä tarvitsen mä tuhat sikaa pitääkseni perheeni hengissä. En tehnyt sitä suinkaan siitä syystä, että välttämättä halusin valita määrää. Kysymys oli siitä, että hinta vain laski jatkuvasti 30 vuoden aikana. Ja tuotto oli niin alhaista, että se oli uskomatonta. Ja minun poikani, jos hän jatkaisi tätä, hän joutuisi pitämään 4000 eläintä, jotta hän voisi elättää perheensä niin, että hän olisi yksi tai kaksi lasta. Kuka ajaa villiä tällaiseen massatuotantoon? eivät varmaankaan viljelijät itse. Kysykääpä alankomaalaisilta kollegoilta, miten läheiset suhteet heillä on pankkeihinsa. Siksi, että on massiiviset velat, sama koskee saksalaisia viljelijöitä. Joten minä puhuisin tästä hiukan varovaisemmin ja kysyisin, voitaisiko päästä oikeudenmukaisiin hintoihin. Mitä tulee sitten antibioottien käytön vähentämiseen? Olen ilman muuta valmis tukemaan ja tuen kaikkea, mitä François ja Peter Liise sanoivat. Mutta sanottaisin, että ne kielletään. Se on aivan liian yksinkertaista. Täytyy kiinnittää paremmin huomiota siihen, miksi antibiootteja täytyy käyttää. Ja silloin palataan takaisin lukuihin. Jos täytyy vuodessa teurastaa 5000 sikaa. Silloin tarvitsee joka vuosi, joka viikko uusi sata, uusi sata uutta sikaa. Ja ne tulevat kenties viidestä eri eh, tallista, jolloin silloin tulee tauteja myös, koska ne tulevat paikoista, joissa bakteerit ovat erilaisia. Ne pistetään yhteen talliin ja sitten sairaudet ovat siellä. Ja silloin ei tarvitse kysyäkään eh, Peitä Liisi minulta, miksi nämä sekoittaa rehun siksi, että infektiot ovat paikalla koko ajan. Meidän täytyisi todellakin kiinnittää myöskin koulutukseen ja siihen, millä tavoin näitä eläimiä pidetään. Ja kun minä puhun nyt koulutuksesta, niin tiedän, että viljelijät ovat tyytymättömiä siihen, mitä sanon, mutta jos heitä, se tapa, jolla he pitävät, on hyvä niin, että kalat, nämä eläimet ovat yhdestä ainoasta tallista, silloin tilanne on se, että ei voida pitää bakteerikantoja yhtenäisiä. Joten ajatusten vaihto ja se, että pohditaan sitä, miten eläimiä pidetään ja se, miten voitaisiin varmistaa se, että onko se tapa, jolla viljelijät tuottaa hankivat toimeentulonsa oikea, ja minä epäilen sitä suuresti. Thank you. And, uh... Kiitoksia. Ja viimeinen puhuja on Sonic. Thank you very much, Chair. <clears throat> I'd like to... Kiitoksia, puheenjohtaja. Pari kysymystä. Komission edustajalle. Ensimmäinen kysymys liittyy rehuun, jossa on lääkkeitä. Tässä valiokunnassa laaditaan juuri lausuntoa lainsäädännöstä, jota komissio on ehdottanut liittyen lääke- lääkkeitä sisältävän rehuun. Ja kun ajatellaan tätä aihetta ja sitten tätä rehukysymystä, niin ne ovat aika samantyyppisiä ja me käsittelemme sitten tätä rehua syys-lokakuussa. Eli millainen suhde komission mielestä on näillä kahdella aiheella ja haluaisitko ehkä luoda jonkinlaisen yhteisen lähestymistavan näiden, näihin kahteen asiaan. Ja sitten toinen kysymys on hiukan laajempi. Se, mitä täällä nyt tehdään, on puitelainsäädäntöä. Ja tämähän liittyy sitten yleisesti ottaen eurooppalaisiin markkinoihin. Tämänhetkinen aloite, osa TTIP-neuvotteluista, onko sillä mitään merkitystä, kun ajatellaan kansainvälistä kauppaa, erityisesti Euroopan ja Yhdysvaltojen välillä – ja millä tavalla komissio katsoo, että voidaan hoitaa tämä sitten neuvotteluissa. Kiitos. Much, and there was... Kiitoksia. Ja sitten vielä pahilla tuli puheenvuoropyyntö. Nyt kun kollega Florence ei halunnut oikeastaan puhua, niin minä sitten innostuin hänen puheenvuorostaan reagoida siihen, mitä hän sanoi. Pidän arvossa hänen kokemustaan käytännöstä. Ja tämä päivän puheenvuoro kuitenkin vahvisti minun käsitystäni siitä, että tällä hyväksymisellä ja sillä, että helposti on saatavilla antibiootteja, että silloin mahdollisesti internetin kautta voidaan hankkia antibiootteja. Me todellakaan emme saa keskeytettyä tätä kiertokulkua, sillä verrattuna nykyiseen massaeläinten pitämiseen, silloin nämä lääkkeet päätyvät myöskin rehun näitä pidetään välttämättömänä. Miten sitten joku, joka pitää eläimiä toisella tavalla voi koskaan olla kilpailukykyinen? Mehän osaltamme todellisuudessa vahvistamme tätä ongelmaa, teemme sitä suuremman siksi, että hyvin yksinkertaisesti teemme nämä lääkkeet saataviksi ja edistämme sitä sen sijaan, että kieltäisimme sen. Thank you very much, Miss... Kiitoksia, Kaidenpa. Seuraavaksi sitten komissio, eli Riis voisi vastata näihin kysymyksiin ja huomioihin. Thank you very much for reporter Shadow. Paljon kiitoksia, kiitokset esittelijöille ja parlamentin jäsenille tästä hyvin mielenkiintoisesta keskustelusta. Pyrin vastaamaan kysymyksiin ja mahdollisimman moneen kysymykseen ja myöskin ryhmitellä ne aiheittain. Monissa puheenvuoroissa Te toitte esiin kysymyksiä, jotka liittyvät äh, antibiootteihin, antibioottien äh, käyttöön ennaltaehkäisenä toimena ja äh, liittyen siihen, kuinka me säätelemme ehdotuksessamme monia antibioottien käyttöön liittyviä seikkoja ja kuinka puutumme antibioottiresistenssiin. Me analysoimme kaiken tyyppisiä käytäntöjä läpi Euroopan unionin ja pyrimme löytämään parhaan vaihtoehdon ja luonnollisesti me pyrimme myöskin ottamaan oppia siitä tavasta, jolla monissa jäsenmaissa, esimerkiksi Tanskassa, näitä asioita on käsitelty. Se oli erittäin hienoa työtä. On totta, että tanskalainen järjestelmä ja tapa, jolla asia siellä on ratkaistu, on systemaattisesti mahdolliseksi vähentää antibioottien käyttöä. Voimme ottaa oppia myöskin siitä, että Euroopassa tämä pitää tehdä systemaattisena lähestymistapana. Kaikkien toimijoiden pitää olla mukana aivan alkaen luonnollisesti eläinlääkäreistä, jotka määräävät lääkkeet, mutta myöskin karinkasvattajista, teollisuudesta ja julkishallinnosta. Me ehdotamme 12 tai 15 toimia. Nämä ehdotukset ovat jo melkoisen tiukkoja, mutta tilaa on luonnollisesti myöskin uusille ajatukselle ja toimien parantamiselle. Tämä on ensimmäinen kerta, kun me tämän aiheen muokkaamme asetukseksi ja tutori Liise asetti kysymyksen liittyen siihen, voitaisiinko tätä lähestymistapaa laajentaa ihmisille suunnattuihin lääkkeisiin. Tämä on mielenkiintoinen ajatus ja komissio on antibioottiresistenssitoimintasuunnitelman laatinut. Meillä on monia toimia, joita me pyrimme toteuttamaan myöskin ihmis- tämän terveyden, kansanterveyden alalla. Ja tässä me ehdotamme säätelevää lähestymistapaa. Tämä on melkoisen poikkeuksellista ja luonnollisesti meillä on myös toteutukseen toimeenpanoon liittyviä ehdotuksia. Meidän pitäisi lähestyä eläinlääkäreitä, sillä he ovat se ammattiryhmä, joka on vastuussa ennalta ehkäisevästä hoidosta, jota annetaan eläimille. Tämä on melkoisen tärkeä kysymys. Edustaja Kleve kysyi, mikä on tämä määritelmä asiantuntijalle, joka on vastuussa eläinten terveydestä. Meillä ei ole jäsenmaissa yhtä ainutta järjestelmää. Eläinlääkärit eivät ole ainut taho, joka vastaa eläinten terveydestä. Meillä on myöskin muita ammattiryhmiä ja siksi meidän täytyy ottaa huomioon se, että muitakin ammattiryhmiä on olemassa, joilla on oikeus hoitaa eläimiä tämän vuoksi me päädymme tällaiseen määritelmään luonnollisesti suurimmassa osassa jäsenmaita. Kyseessä on eläinlääkäri. Eläinlääkäreillä on tämä oikeus. Sitten meillä on tärkeitä kysymyksiä, jotka liittyvät säädeltyihin ammatteihin ja ammattien toimintatapaan aivan lähtien siitä tavasta, jolla me säätelemme Euroopan unionin läpi asiantuntijoiden koulutusta erilaisia koulutuksia ja myöskin luonnollisesti lääkkeiden myyntiä. Lääkkeiden myyntioikeutta jäsenmaat luonnollisesti voivat rajoittaa. Usein ongelma on se, että koska lääkeaineiden saatavuus ei ole hyvä. Lääkkeitä on vaikea saada, ellei niitä osta eläinlääkärin toimistosta. Jäsenmaat ovat päätyneet tämän ratkaisuun, että tämä on ainut tapa saada eläimille suunnattuja lääkkeitä. Luonnollisesti tämä on jotakin, mikä on todennäköisesti jäsenmaiden käsittelyssä ja keskusteluissa neuvostossa ja myöskin tärkeä aihe siellä todennäköisesti. voisin mainita, että myöskin ihmisille suunnatun lääkinnän alalla tietyt maat sallivat lääkäreiden harjoittaman lääkkeiden myynnin, mutta tämä on hyvin poikkeuksellista ihmisten lääkinnän osalta. Innovaatioon liittyen tiedätte, että meillä on nämä kaksi lähestymistapaa. Edustaja Grostet sanoi, että ehkä me emme ole tarpeeksi kunnianhimoisia, jotta kannustaisimme innovointeihin ja meillä pitäisi olla enemmän kannustimia, joka tekisi mahdolliseksi tuoda uusia tuotteita markkinoille. Ja toisaalta edustaja Pleva sanoi, että tässä on myöskin linkki hintoihin, hintojen ja innovoinnin välillä on yhteys. Tämä kysymys on melkoisen suuri. Vaikutusten arvioinnissa me olemme pyrkineet arvioimaan sitä, mikä on oikeanlainen innovoinnin taso olen pyrkinyt tekemään tämän ehdotukseni, että se tekisi mahdolliseksi lääkeaineiden kehittäjille kehittää lääkkeitä ja tuoda niitä markkinoille, sillä jos teollisuus ei lääkkeitä kehitä, meillä ei ole kylliksi lääkkeitä. Rinnakkaislääkkeet eivät tule itsekseen markkinoille. Mikä on sitten oikea tasapaino on hyvä kysymys. Luonnollisesti hinnat eivät liity vain tekijänoikeuksien suojeluun. Vaikutusten arviointi on osoittanut, että 30 prosenttia hinnat vaihtelevat, vaikka samat säännöt ovat voimassa eri jäsenmaiden välillä. Joten me tarvitsemme lisätoimia, jotka tekevät mahdolliseksi sen, että tuotteita halvemmilla hinnoilla voidaan myydä läpi Euroopan unionin. Sitten voisi mennä internet-verkkomyyntiin. Ehdotus seurailee niitä sääntöjä, joita me olemme hyväksyneet vuonna 2011 äm, ihmisten lääkintää koskevan direktiivin yhteydessä. Me pyrimme varmistamaan sen, että kansalliset viranomaiset valvovat verkkomyyntiä, yritystä valvotaan sen kotipaikassa. Sehän ei voi olla internetissä ilman minkäänlaista valvontaa, vaan kansalliset viranomaiset sitä valvovat. Luonnollisesti tämä herättää kysymyksen siitä, kuinka tämä vaikuttaa lääkeaineiden saatavuuteen ja minkälaisia rajoituksia meillä voi olla tässä asiassa. Tämä kysymys todennäköisesti on yhä keskustelun alla. Meidän täytyy varmistaa se, että monia monille eläinlajille suunnattujen lääkkeiden saatavuus on aina mielessä, kun käsittelemättä ehdotusta. Kun me nyt puhumme tulevista vuosista, internetmyynti tulee kehittymään ja tämä liittyy myöskin parempaan kontrolliin lääkkeiden myynnin osalta. Olemme nähneet, että tietyissä maissa on sähköisiä reseptejä käytössä ja tämä tekee luonnollisesti helpommaksi kontrolloida sekä reseptin kirjoittanutta että verkkoapteekkia tulevaisuudessa. Tämä ehdotus on jotakin, mitä markkinoilla tullaan toimeenpanemaan tulevina vuosina ja siinä on vielä parantamisen mahdollisuuksia. Minulla ei ole nyt aikaa vastata kaikkiin kysymyksiin, ehkä keskityn johonkin, minkä esittelijä toi esiin ja myöskin muutamat muut jäsenet, varjoesittelijät. Tämä liittyy kliinisiin tutkimuksiin, kuten mainittua, eläintarvikkeiden tuotantoon tarkoitetut rodutekliiniset testit niiden osalta. Meidän täytyy selkeästi tehdä selkeä yhteys, sopivan poisveto aikavälin suhteen. Tämä on jotakin, mikä voitaisiin määritellä paremmin. Sitten liittyen kysymyksiin siitä, kuinka tämä liittyy lääkerehuun, aloitteeseen. Me teemme läheistä yhteistyötä. Tämä oli periaatteessa paketissa mukana. Me pyrimme varmistamaan sen, että mitä ristiriitaa ei ole näiden kahden aloitteen välillä. Agri-valiokunta on vastuussa tässä ja Sante pääosaston komissiossa ja toivottavasti me pystymme johdonmukaisuuden varmistamaan näiden aloitteiden välillä. Voisinpa ehkä päättää kysymyksiin, jotka liittyvät lääketurvatoimintaan siihen, kuinka tämä uusi järjestelmä voi toimia paremmin me olemme Emaan on työn ansiosta havainneet, että tammikuussa 2000 1128, siis lääkeviraston tutkimuksen mukaan 1128 raporttia saaneet vain 3,3 prosentissa Tämä on johtanut siihen, että äm, tuotetiedoissa piti tehdä muutos, eli melkein 97 prosenttia oli sellaisia, joissa pyyntöä ei ollut. Nyt meillä on uusi järjestelmä ja paljon enemmän tietoa saatavilla. Elektronista tietoa, signaali tulee paljon nopeasti, nopeammin läpi. Tässä kysymyksessä ei ole se, kuinka monta raporttia saadaan, vaan mikä näiden raporttien Mm, hyödyllisyys ja laatu on uudessa järjestelmässä. Tämä tulee vähentämään hallinnollista taakkaa ja samaan aikaan parantamaan uuden järjestelmän tehokkuutta. Nyt puheenjohtaja antaa minulle merkin, että minun pitäisi lopettaa, joten kiitän teitä. Ja esittelen sitten myöhemmin toisen aloitteen. Kiitoksia. Close this interesting... Kiitoksia. Ja lopuksi vielä aikataulun eli käännös, aikataulu. Ai hetkinen, esittelijä Ghostet vielä haluaisi vastata komissiolle ja valiokunnan jäsenille. Ennen kuin kerron näitä teknisiä tietoja. Eli jotain miellyttävämpää. Grostet, olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. Kiitoksia. Yritän puhua lyhyesti Tähän kysymykseen on mennyt nyt paljon aikaa, vaikka tämä onkin tärkeää. Suurkiitokset kollegoille. Kun heitä kuuntelin, niin saatoin huomata, että meillä on kuitenkin valtavasti ajattelemisen aihetta ja olemme hyvin lähellä toisiamme keskeisissä asioissa. Ja kun kaikki teemme yhdessä työtä, niin varmasti saamme aikaan paremman tekstin ja toivottavasti se menee sitten oikeaan suuntaan. Eli muutama asia, jotka tulivat esille. En nyt aina sano kaikkien nimiä, mutta olen samaa mieltä siitä, että meidän pitää yksinkertaistaa sääntöjä, jotka liittyvät pakkauksiin ja merkintöihin. Ja mitä tulee siihen, että käytetään näitä lääkkeitä. Eläinlääketieteessähän näitä lääkkeitä pitää käyttää viimeisenä vaihtoehtona, kun vaihtoehtoja ei ole – sitten innovaatio, tuotteiden hinnat. Meidän täytyy löytää oikea tasapaino, koska tässähän on epätasapainoa, komissiokin sen mainitsi. Ehkä en menisi niin pitkälle kuin komission vaikutusten arviointi suosittelee, mutta kuuntelin kuitenkin kollegoita, eli tässä on hiukan erilaisia kantoja. Rinnakkaislääkkeiden osalta meidän pitää miettiä asioita pitkällä aikavälillä – ja innovaation suojeleminen on myös kaikkien etu. Sitten näistä resepteistä. Niin, jonkinlainen malli on tulossa näiden reseptien osalta. Artiklassa 110 on lueteltu elementit, jotka on otettava mukaan resepteihin. Eli meille tulee sitten asiakirja, joka on harmonisoitu näissä kysymyksissä. Sitten antibioottien metafilaktinen käyttö. No yksi esimerkki. Jos kana on sairas ja sitä pitää, sillä pitää antaa antibiootteja, niin silloin pitää hoitaa myös kaikki eläimet, jotta voidaan välttää saastuminen. Eli tässä on ongelmia, mutta parempi valvonta olisi se, että pitää tehdä diagnoosi ennen, jotta voidaan välttää antibioottien käyttö, jos siihen ei ole kunnon syytä. Sitten varjoesittelijöille EFDDstä. Hän sanoi, että tämä ehdotus on liikaa teollisuuden puolella, eikä siinä riittävästi kiinnitetä huomiota kansanterveyteen. Mutta minulla on vain yksi tavoite, eli eläinten terveys ja totta kai se vaikuttaa myöskin sitten ihmisten terveyteen. Mutta nämä kaksi asiaa liittyvät yhteen – ja tämä on nyt Damokleen miekka, tämä koskee sekä ihmisiä että eläimiä. Eli tämä resistenssi, mikrobiresistenssi, resistenssi antibiootille johtaa siihen, että meidän täytyy todella saada lääkkeeteollisuutta kehittämään uusia lääkkeitä. Vaikka haluammekin, että uudet antibiootit olisivat hyvin vähäisessä käytössä ja että niitä valvotaan erittäin tiukkaan – mutta kuitenkin meidän täytyy turvautua innovaatioon. No välttämättä nämä kaksi asiaa eivät ole keskenään ristiriidassa. Meidän täytyy parantaa eläinten terveyttä ja ihmisten terveyttä ja esimerkiksi mehiläiset. Meidän täytyy tehdä kaikkemme, jotta mehiläiset eivät katoa. Ja päinvastoin meidän pitäisi kehittää tai saada mehiläisten määrä nousuun Euroopassa – tässä on ongelma. Eli meidän pitää ammattimaistaa hunajan tuottajien ammatti. Mutta sitten oli myöskin ongelma, joka tuli esille, ja tämä on minulle erittäin läheinen kysymys, eli vesiviljelyssä käytetyt antibiootit. Eli kun veteen heitetään antibiootteja, niin silloin se johtaa todellisiin ongelmiin. Eli näitä kysymyksiä pitää hoitaa. Sitten verkkomyynti. No, minä haluaisin olla erittäin tiukka. Mielestäni verkkomyynti antibioottien tai lääkkeiden osalta, jotka ovat reseptilääkkeitä, se pitäisi kieltää. On liian helppoa, vaikka en nyt halua stigmatisoida maanviljelijöitä, mutta on niin helppoa hakea tuotteita joltain nettisivustolta, jota ei valvota. Ja sieltä saa antibiootteja, jotka saattavat olla väärennettyjä lääkkeitä, ja siellä on todellisia vaaroja. Esimerkiksi niitä voidaan käyttää liikaa, ja silloin saatetaan käyttää lääkkeitä, joita ei valvota ja jotka on väärennetty. Eli meidän pitää olla nyt hyvin tiukkoja. Komissiohan sanoi, että tämä on nyt asia, jossa emme ole samalla neuvoston kanssa, mutta meidän täytyy nyt hoitaa tämä kansanterveysongelma kuntoon. Ja valtaosa kollegoista varmasti tukee sitä, että olemme erittäin tiukkoja näissä kysymyksissä ja aion tehdä yhteistyötä kaikkien kanssa, jotta voimme parantaa tilannetta. No en nyt puhu pidempään, puheenjohtaja, mutta kiitän kaikkia ja haluan tehdä yhteistyötä kaikkien varjoesittelyiden kanssa, jotta saamme aikaan mahdollisimman hyvän tekstin. Kiitos. Uh, Kiitoksia. Sitten aikataulu. Eli käännökseen tämä pitää lähettää 13. huhtikuuta mennessä käsittelyvaliokunnassa 6.7. toukokuuta määräaika tarkistusten jättämiselle 15. kesäkuuta kello 16, eli 15. kesäkuuta kello 16. Ja valiokuntaäänestys on 22. syyskuuta, eli kesätauon jälkeen. Ja sitten täytyy vielä katsoa, milloin äänestämme tästä täysistunnossa. Sitten seuraava kohta. Se liittyy läheisesti aikaisempaan kohtaan. Eli ihmisille ja eläimille tarkoitettuja lääkkeitä koskevista yhteisön lupa- ja valvontamenettelyssä Euroopan lääkeviraston perustamisesta annetun asetuksen muuttaminen – komissio alustaa jälleen tämän aiheen, sitten esittelijä ja varjoesittelijät. Aikaa on kulunut ja meillä on vielä muita asioita esityslistalla, eli pyytäisin, että noudatatte puheaikoja. Eli komissio voisi ensin esitellä kantansa kahdeksassa minuutissa korkeintaan ja sen jälkeen sitten esittelijä saa viisi minuuttia vielä kolme minuuttia. Ja jos vielä muut jäsenet haluavat puheenvuoron, niin he saavat kaksi minuuttia. Tietyistä asioista ehkä jo on keskusteltu edellisessä kohdassa, eli varmasti voimme pitäytyä näissä aikarajoissa ja meillä vielä jää aikaa viimeiseen kohtaan. Eli komission kanta. Eli jälleen Riis edustaa komissiota. Olkaa hyvä. Uh, thank you very much, sir. I will try to, to, to, to be quick in this. Uh... Kiitoksia puheenjohtaja. Pyrin esittelemään tämän asian nopeasti. Tässä kyseessä on enemmänkin lainsäädännöllinen toimi. Meidän täytyy varmistaa se, että voimme koko asetuksen ähm, säilyttää, niin että meillä on yhtenäinen asetus äh, eläinlääkennän osalta. Tämän vuoksi oli tarpeen siirtää asetuksesta 726-2004 eläimiä koskevat säädökset uuteen asetukseen. Ja myöskin meidän tuli tehdä mukautuksia Lissabonin sopimuksen voimaan astumista astumisen vuoksi meidän piti Lissabonisoida toimet. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikki viittaukset komitologian pitää korvata delegoidulla tai toimenpanosäädöksillä. Tässä näette uuden, näette nykyisen asetuksen rakenteen. Meillä on otsakkeet 1, 2, 3, 4 ja 5. 4 koskee emaa. Meillä on myöskin liitteet. Nyt nämä sisällöt siirtyvät uuteen asetukseen. Meillä on keskitetty eläinlääkintä valvonta, osikossa kolme tämä siirretään. Ja meidän täytyy myöskin poistaa kaikki viittaukset eläinlääkintään kaikista näistä asetuksen liitteistä. Muutamia esimerkkejä. Esimerkiksi artikla 59 vuoden 2001 direktiivin viittaus poistetaan markkinaluvat, sanktiot, Lissabonin sopimuksen viittaus, komitologia, artikla 27 uuden komitologia korvataan delegoidulla säädöksillä ja myöskin artikla 61, joka koskee eläinlääkintäkomitean jäsenen nimittämistä. Tämäkin muutettiin tämän lainsäädännöllisen toimen seurauksena. Kun menemme tärkeisiin osiin, nämä koskevat ähm, maksuja maksusäädöksiä tällä hetkellä. Niitä säätelee asetuksen artikla 50, 626 kautta 2004 asetuksessa. Ja tämän lisäksi hallintokomitean säädöstö. Tämä on nyt kaavio liittyen siihen, kuinka nämä päätökset tehdään periaatteessa. Me ehdotamme ja neuvosto hyväksyy hallinto komitean uudessa artiklassa, joka liittyy äm, lääketurvatoimimaksuihin. Me ehdotamme uusia lääketurvatoimintamaksuja asetuksessa 650 kautta 2014. Kuinka sitten me tulemme tätä alaa säätelemään tulevaisuudessa? Me ehdotamme, että komissio voi tehdä muutoksia lisää maksuja ehdottaa toimeenpanosäädöksillä. Ne ovat toimeenpanosäädöksiä jäsenmaiden valvonnassa. Tämä menettely on tuomioistuimen päätöksen mukainen perusmaksut eivät kuulu tämän toimenpanosäädöksen alle, niin jäävät jäsenmaille. Meillä on siis monia säädöksiä siitä, kuinka tämä toteutetaan. Me uskomme, että nämä muutokset tekevät mahdolliseksi avoimen ja helppolukuisen ehdotuksen, joka soveltuu kaikille järjestelmän käyttäjille. Kiitoksia. Kiitos. Ja sitten Tanasesku, viisi minuuttia. Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Pidän hyvänä sitä, että tässä nämä markkinointiluvat eläinlääketieteellisen tieteellisten tuotteiden osalta on eritelty ihmislääkkeistä. Meidän täytyy ottaa huomioon eläinlääketieteen alan erityispiirteet. Kuitenkin täytyy tehdä tekstissä selväksi, että virasto on edelleen samassa roolissa, mitä tulee valvontaan ja lupa, lupien myöntämiseen eläinlääkkeiden osalta. Ja kaikki uudet tehtävät, joita virastolle annetaan uuden asetuksen puitteissa, sitä pitää miettiä kunnolla, kun uudistamme nyt tätä asetusta. Ja sitten on asioita, jotka liittyvät lääkeviraston budjettiin ja palkkioihin, joita maksetaan virastolle. Ensinnäkin komissio korvaa artiklan 70, joka on oikeuspohja kaikille palkkioille, joita maksetaan virastolle ihmis- tai eläinlääkkeiden osalta. Ja samanaikaisesti mehän tiedämme, että komissio on valmistelevassa asetuksen uudistamista liittyen liittyen lääkeviraston yleisiin palkkioihin. Eli uusi artikla 70 ehdottaa säädöstä, joka liittyy näiden palkkioiden rakenteeseen ja tasoon, niin ei siinä sitten ole paljon tarkistettavaa enää asetuksessa, joka liittyy näihin palkkioihin. Ja sitten on vain hyvin pieni valvontarooli jätetty parlamentille täytäntöönpanosäädösten osalta – mutta mielestäni parlamentin pitäisi olla täysimittaisesti mukana myöskin näiden palkkioiden määrittelemisessä, niin kuin tapahtui lääkevalvonta palkkioiden osalta hiljattain. Eli voisitteko vähän selventää tämän välineen valintaa, artikla 70, ja millä tavalla komissio aikoo sitten uudistaa tämänhetkistä palkkiojärjestelmää? onko tulossa uusi palkkioasetus, jossa neuvosto ja parlamentti ovat täysimittaisesti mukana. Ja tämänhetkinen asetus, joka liittyy näihin palkkioihin, sen pitäisi olla väliaikainen väline niin kauan, kunnes uusi täytäntöönpanosäädös astuu voimaan tai uusi asetus, ja vasta sen jälkeen tämä alkuperäinen asetus voidaan kumota komission pitää selkeästi todeta tässä ehdotuksessa, että varmistetaan, että virasto ei joudu sellaisen tilanteeseen, että jonain aikavälinä se ei pystyisi perimään näitä palkkioita. Ja komission pitää varmistaa parlamentille ja virastolle, että se alkaa valmistella täytäntöönpanosäädöstä riittävän varhain, jotta voidaan välttää tällaisia aukkoja oikeusperustan osalta, virastollahan kävi niin lääkevalvonta ehdotuksen osalta. Tämänhetkisen ehdotuksen osalta artikla 70 on oikeusperusta näille palkkioille, joita maksetaan lääkevirastolle ihmis- ja tai eläinlääkkeistä. Ja kun katsotaan, että täytäntöönpano säädöksillä on suora vaikutus viraston budjettiin ja olisi parempi, että olisi vain yksi palkkiojärjestelmä, niin meidän pitäisi saada selvityksiä myöskin komissiolta sen suhteen, miten voidaan valita yksi tai kaksi täytäntöönpanosäädöstä. Ja lopuksi Komissio toteaa, että uusi täytäntöönpano säädös pohjautuu viraston ja jäsenvaltioiden kustannuksille. No periaatteessa tämä on hyvä, mutta komission pitäisi miettiä eläinlääketieteen alan erityispiirteet ja pitää varmistaa, että palkkiot ovat kohtuullisella tasolla, jotta voidaan edistää uusien lääkkeiden saatavuutta EU:ssa. Eli voisiko komission edustaja ehkä kommentoida myöskin tätä? Kiitos. Kiitoksia, että piditte kiinni tästä aikarajasta. Ja sitten ensimmäisenä EPPn varjoesittelijä Klasteterin. E, kiitoksia. En itse asiassa ole varjoesittelijä, mutta käytän puheenvuoron kollegani Sirjan puolesta. Hän ei voi tänään olla paikalla. Kuten esittelijä selitti, tämä teksti on rinnakkainen eläinlääkintäaloitteen kanssa tekninen ja sen tarkoituksena on laillisesti tehdä nämä muutokset, joita tämän lainsäädännön uudistaminen aiheuttaa eläinlääkintään liittyen. On tärkeää, että me valvomme sitä, että tässä on vahvasti johdonmukaisuutta näiden kahden tekstin välillä. Kollegani Sirio ei ole huomannut ongelmia erityisesti tähän mietintöön liittyen, joten vaikeuksia meillä ei ole seurata esittelijän kantaa. Kuten tekin totesitte itsekin, esittelijä on hyvin huolissaan siitä, mitä tulee tähän maksukysymykseen. Tämä on todellakin hyvin tärkeä kysymys ja meidän täytyy kiinnittää siihen huomiomme asetuksen muutokset, jotka liittyvät näihin eläinlääkintää koskeviin osiin, tulevat tuottamaan lisätaakkaa emalle lääkevirastolle. Ja tämä on jotakin, mitä meidän pitää kompensoida maksuilla. Ja tässä on kysymyksen ydin, näiden maksujen taso ja minkälainen taakka ne tulevat olemaan maksut maksavalle taholle. Tässä olikin edustaja Sirion huomio, se mitä hän halusi korostaa, pahoittelen, minun on pakko poistua, minua odotetaan toisessa kokouksessa, mutta uskoakseni mitään ongelmia ei ole esittelijän linjan seuraamisessa. Thank you and... Uh, Kiitoksia. Sitten ECRstä Pieha. Większość spraw była poruszana w poprzednim Kiitos puheenjohtaja. Edellisen, edellinen puhuja otti kyllä suurimman asioista esille. Haluaisin vain nyt puhua jostakin muodollisista oikeudellisista kysymyksistä, jotka liittyvät tähän asiakirjaan ja sopimukseen. Niin. Puhutaan delegoidusta säädöksestä – nyt on tietysti niin, että tämä ei ole mitenkään perustavanlaatuista. Kysymys on teknisestä, merkittävästä kysymyksestä. Ja uskoakseni me, meidän ei tulisi käyttää tätä artiklaa, koska kysymyksessä ei tulisi olla delegoidun säädöksen, vain toteuttamissäädöksen. Nyt nämä maksut, niistä tullaan kiistelemään, varmastikin loputtomiin, mutta täytyy todeta, että on monia pk-yrityksiä lääketeollisuuden alueella ja on todellakin ponnisteluja siihen suuntaan, että tämä tässä hylättäisiin. Nyt sitten itse menettelystä hajaut, keskitetty menettely ja tunnustaminen, nämä ovat yksinkertaistettuja ehdotuksia – Minusta näiden ei tulisi olla liian yksinkertaisia. Minusta tämä pitäisi säädösteknisesti muotoilla hyvin, koska kysymys on perustavanlaatuista kysymystä, kuten kansanterveys. Ja sitten miten se seuraamuksia, mahdollisia sakkoja, rangaistuksia, miltä ne näyttävät. Täytyy kysyä, miten rankaistaan jotakuta, joka tuo käyttöön jotakin sellaista, mikä ei ole saanut hyväksyntää minusta täytyisi pohtia sitten, minkälaisia rangaistuksia käytettäisiin. Sitten homeopaattiset lääkkeet, olipa kysymys ihmis- tai eläinlääkkeistä. Minä olen lääkäri, olen harjoittanut ammattia jo pitkään, ja totta kai täytyisi kaiken perustaa myös tieteellisiin perusteisiin, eikä sitten siis esimerkiksi tämän homeopaattisia lääkkeitä hyväksyä. And, uh, now... Kiitoksia. Sitten Alden varjoistelija Meissner. Vielen Dank. Kiitoksia. Voin puhua ihan lyhyesti. Paljon asioita on tullut jo sanottua. On ihan oikein, että nyt yritetään tehdä yhteenveto ja yksinkertaista asetusta tai sääntelyä. Ja sitten täytäntöönpanosäädösten osalta meidän täytyy olla tarkkoina. Parlamentti täytyy aina miettiä, kuinka pitkälti kysymys on teknisestä kysymyksestä tai poliittisesta. Eli tätä vielä pitää miettiä tarkkaan, ehkä varjoesittelyiden kesken. Ja voin oikeastaan vain sanoa, että olen iloinen jatkokeskusteluista ja ehkä tarkistuksista. Ja komissio varmaan haluaa yksinkertaistaa tätä, se on ihan ymmärrettävää, mutta tässä pitää toimia perusteellisesti. Tässä on kyse eläinten ja viime kädessä myöskin ihmisten terveydestä. Ja ne liittyvät tiiviisti toisiinsa. Siinä kaikki, mitä halusin sanoa tällä hetkellä. And, uh... Kiitoksia. Ja sitten Guesta Kyllönen. Arvoisa puheenjohtaja, en käytä tällä hetkellä erikseen puheenvuoroa. Palataan asiaan varjojen kesken. Kiitos. Thank you for the short intervention. Kiitoksia lyhyestä puheenvuorosta. Sitten vihreistä Hoislin. Voin sanoa, että olen yhtä puhujan kanssa Tämä on hyvin tekninen menettely ja meidän pitää tutkia sitä, onko niin, että parlamentti todella viime kädessä on riittävästi mukana kaikissa menettelyissä, koska meillä on ongelmia toimipaljon säädösten kanssa ja asia on todella tutkittava huolellisesti. Mitä tulee maksuihin? Nyt on saanut kuulla kriittisiä kommentteja, siitä ei tule mitään yksinkertaista kysymystä. Täytyy välttää, että PK-yritykset joutuvat huonompaan asemaan viime kädessä. Tästä tulee todella tiukkaa poliittista keskustelua. Ja päinvastoin kuin edelliset puhujat, haluaisin sanoa, että homeopaattiset lääkkeet, niitä ei pitäisi tässä syrjää millään tavoin, vaan ne pitäisi hyväksyä myöskin ja käsitellä niitä tasavertaisesti. Mitä muihin kommentteihin tulee, niin me tulemme sitten menettelyn yhteydessä ottamaan ne esille. Thank you. And from the EFDD group. Ja sitten EFDDstä Pericini. Grazie, Presidente. Kiitoksia, puheenjohtaja. Ja tietysti teemme yhteistyötä varjoesittelijöiden ja esittelijän kanssa. Meistäkin tämä on hyvin tekninen ja meillä on tämä EMAS-sääntely ja tähän liittyvät monet eläinlääkinnälliset tuotteet ja mekin pidämme hyvänä sitä, että tässä ihmis- ja eläinlääkkeet on eritelty toisistaan. Yleisesti ottaen me tuemme delegoituja säädöksiä, jotka antavat vetoikeuden silloin, kun ei olla samassa linjassa perusasiakirjan kanssa, mutta varmasti voimme hyväksyä tämän tässä muodossa, mutta jatkamme tätä keskustelua vielä varjoistilijoiden kesken. Ää... Ähm. Kiitoksia. Muita puheenvuoropyyntöjä ei enää ole. Eli Ehkä voimme antaa sitten uudelleen puheenvuoron komissiolle ja Riis voisi jälleen vastata näihin kysymyksiin ja kommentoida sitten valiokunnan jäsenten huomioita. Very much. Uh, Kiitos. Kiitos esittelijälle ja varjoesittelijöille tehdystä työstä. Vastaan vain näihin muutamiin kysymyksiin. Yleisesti täällä mainittiin se, että meidän pitää lukea tätä yhdessä pääesityksen kanssa, joka antaakin edellisiin vastauksen ensin kysymyksiin joka liittyy homeopaattisiin äh, lääkkeisiin ja seuraamuksiin. Kysymykset, jotka liittyvät suoraan tähän esitykseen, niistä sitten äh, sanoisin, että niin, tämä liittyy tähän vs säädökseen Mitä tulee kysymykseen siitä, miksi komissio päätti ehdottaa tässä ehdotuksessa toimeenpanosäädöksiä. Tämä liittyy tuomioistuimen päätökseen C420 kautta 2012 siitä, miten VIS ja muut vastaavat kysymykset pitäisi säädellä – Tämä oli kysymys, joka koski ennen kaikkea kemikaalivirasto EKAa, ja tuomioistuin pohjimmiltaan ehdotti, että, tai suositteli tällaista menettelyä. Mutta kuten täällä jo mainittiin, lääkevalvonta, se olisi tietysti ollut toinen vaihtoehto, joka olisi ollut myös mahdollinen. On totta, että työskentelemme uuden äh, rakenteen osalta muuttaessamme näitä säädöksiä. Tämä on hyvin mutkikasta. Siksi että meidän pitää ottaa huomioon äh, lääkeviraston äh, intressit samoin kuin kansallisten virastojen intressit ja pyrimme nyt löytämään sitten mm, tässä ratkaisuja ja sitten tämä kustannus perusteen tilanne, joka liittyy näiden virastojen välisiin suhteisiin, mikä merkitsee, että kaikilla täytyy olla vakaa perusta. Muistelette, että lääkevalvonnan osalta maksut olivat hyvin vaikea kysymys, koska argumentit, joita käytettiin, perustuvat arvioituihin kustannuksiin tai todennäköisiin kustannuksiin. Ja niinpä me haluaisimme varmistaa, että ehdotus on hyväksyttävissä, ei pelkästään komission kannalta, mutta myöskin lääkeviraston ja kansallisten viranomaisten kannalta. Totta kai me haluaisimme saada tämän asian päätöksen mahdollisimman pikaisesti, mutta tähän saattaa mennä aikaa. Me seuraamme myöskin parlamentin pyyntöä, joka liittyy tämän ehdotuksen ulkoisen arviointiin, joka on hyvin tärkeä osa meidän suunnitelmiamme. Mitä sitten tulee siihen, miten VIS voi muuttaa pääsyä keskitettyihin menettelyihin. Meidän tulee tässä sellainen rakenne, joka mahdollistaa sen, että ennen kaikkea pienet lääkealan yritykset voivat tulla mukaan järjestelmään, että niitä ei suljeta järjestelmän ulkopuolelle, mutta meidän pitää tietysti ottaa myöskin huomioon eri markkinoiden koko ja mahdolliset markkinahyödyt kehittäjille, mikä on hyvin tärkeää. Ja totta kai me tulemme analysoimaan tätä myös jos on tarvetta jonkinlaisen siirtymävaiheen järjestelmään, niin tämä täytyy varmastikin selvittää. Täytyisi välttää tilannetta, jossa laitetaan systeemi käyttöön, eikä kuitenkaan ole mitään säätelyä ollenkaan. Katsotaan, tarvitaanko tätä. Ja sitten lopuksi artik 70, kuten nyt on ehdotettu, jossa puhutaan näistä maksuista, niin tämä täytyy katsoa erikseen tätä vielä. Closing the discussion, I would open the floor to the report. Ja lopuksi vielä esittelijä Tanasescu. Chairman, uh, I would like to thank the commission. Kiitoksia komissiolle näistä selvityksistä. kun ei ole kunnon selityksiä, niin se voisi johtaa vähän ristiriitaisen keskustelun ja sitten onko tämä poliittinen vai tekninen kysymys. Mielestäni tämä on kansanterveyteen liittyvä kysymys. Eli se on mielestäni kaikkein tärkein asia ja voin vakuuttaa, että toimin tässä sen mukaisesti kunnioittavasti ja vakavamielisesti. Haluaisin vielä kiittää komissiota, haluaisin kiittää kollegoita, varjoesittelijöitä heidän panoksestaan ja voin vakuuttaa heille, että otan huomioon kaikki seikat, jotka tulivat mainituiksi. Ja toivon mukaan näin saamme laadittua mahdollisimman hyvän mietinnön. Kiitos. Uh, Kiitoksia. Ja sitten vielä aikataulu. Tarkistusten jättämisen määräaika on 15. kesäkuuta puolelta päivin, siis 15. kesäkuuta puolelta päivin. Valiokuntaäänestys on 22. syyskuuta. Ja sitten täytyy vielä päättää, milloin tästä äänestetään täysistunnossa. Kiitoksia tästä keskustelusta. Ja sitten menemme seuraavaan ja viimeiseen kohtaan esityslistalla. Eli lausuntoluonnos Euroopan strategisten investointien rahastosta, Junckerin suunnitelma. Ja pyytäisin, että valmistelija käynnistää tämän keskustelun. Ja sitten varjoesittelijät saavat puheenvuoron.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 Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin aloittaa sanomalla, että kiihkeä keskustelua on jo täysistunnossa budjetti Ekon valiokunnassa ja Itressä käyty tästä melkoisen erikoisesta ja kiireellisestä Euroopan strategisen investoinnin rahastokysymyksestä Junckerin suunnitelmasta, kuten mainitsitte. Euroopan parlamentti sai sen tietoonsa vasta muutama viikko sitten. Investointisuunnitelman tarkoitus on katalysoida yksityisiä investointeja vahvana välineenä, jotka tekevät mahdolliseksi modernisoida eurooppalaista teollisuutta, äh, taloutta ottaen huomioon myöskin kohesioseikat Euroopan unionin sisällä. Uskon, että siirtymä äh, resurssitehokkaaseen, kestävään, vähähiiliseen talouteen on äh, tärkeimpiä prioriteetteja ja politiikan tavoitteita Euroopan tulevaisuuden kehityksessä omalta osaltani Envin lausuntoa laatiessa. Meillä oli varjoesittelijän kokous. Pyrimme saattamaan ryhmät mahdollisimman paljon Envin lausunnon linjoille. Haluaisinkin tässä kiittää varjoesittelijöitä heidän panoksestaan tähän lausuntoon. Haluaisin tuoda esiin seitsemän pääkysymystä, jotka Envi-valiokunnan näkökulmasta ovat erityisen tärkeitä. Ensinnäkin on äärimmäisen tärkeää, että varmistamme sen, että investointipankki prioritisoi kestäviä projekteja, joissa hiilistä ja uudistuvaa energiaa, energiatehokkuutta korostetaan ja kestävyystavoitteita Eurooppa 2020 strategian ja ilmastopaketin ohjeiden mukaisesti. Toinen osa on se, että meidän tarkoituksemme on luoda positiivisten kriteerien lista projektien valintaa varten. Tämä pitäisi tukea kestävää liikennettä, kestävää liikkuvuutta, sähköistämistä ja vaihtoehtoisten polttoaineiden käyttöä, järkevien, älykkäiden ähm, energiamittareiden verkostojen luomista ja energiatehokkuustoimia ja myöskin lisätukia pitää antaa energiatehokkuusprojekteille erityisesti kun uudistetaan rakennusten energiatehokkuutta. Kolmanneksi äh, ESIR-investointien pitää pyrkiä tukemaan syklistä ekonomiaa, äh, taloutta, äh, jätteiden vähentämistä ja kehittää sellaisia projekteja, jotka auttavat työmarkkinasiirtymässä – Tarvitsemme ESIR-investointeja, jotka tukevat innovointia, tutkimusta ja kehitystä. Tämän tyyppiset investoinnit pitäisi niin pitäisi tarjota enemmän keskittynyttä rahoitusta uuden tyyppisen talouteen ja vähähiiliseen talouteen, niin myöskin niille teknologioille, jotka ovat vasta alkuvaiheessaan, IK-innovaatio ja terveysratkaisut ja uudet tehokkaat lääkeaineet. Kaikki investoinnit jotka ovat esirissä mukana, jossa käytetään julkisia varoja. Kaikkien niiden pitäisi vastata äm, tiukkaan ympäristölliseen ja terveydelliseen vaikutusten arviointitutkimukseen, ja niiden pitäisi olla muiden politiikan alojemme päämäärien kanssa samoilla linjoilla. Täysi vastuullisuus pitäisi taata, tämän pitäisi taata sekä investointipolitiikan ohjelinjoissa että projekteja valitessa. Ja sitten viimeinen huomio minulta. Minä olen sitä mieltä, että meidän pitäisi pyrkiä välttämään sitä, että investointilautakunta käsittää vain taloudellisia asiantuntijoita, sillä taloudellinen ulottuvuus on vain yksi ulottuvuus näiden projektien seurauksista. Minä pidän moni tahoista lähestymistä vaan parempana tässä projektia valikoivassa lautakunnassa, jota voimme tarvita taata sen, että ympäristölliset terveelliset seikat otetaan huomioon, kun projekteja valitaan. Ja että niitä myöskin tuetaan. Tämä oli yleiskatsaus tärkeimmistä asioista lausunnossamme. Uskon, että tämä ESIR-hanke voi auttaa kipeästi tarjotuissa rakennehankkeissa, jotka voivat auttaa talouttamme siirtymään kustannustehokkaampaan, kestävämpään suuntaan, jos keskitymme niihin projekteihin, jotka tuottavat todellista muutosta ja niihin ulottuvuuksiin, joiden kautta ESIR voi todellakin tukea talouden muutosta ja työpaikkojen syntymistä. Tämä on Envin lausunto, kuten aikaisemmin sanoin. Minä olen myöskin yhteydessä Ekonin esittelijään ja ITREN esittelijään, että voisin varmistaa sen, että Envin lausunto on mahdollisimman paljon mukana lopullisessa ESIR-asiakirjassa, sillä meidän täytyy lopultakin varmistaa se, että kestävää kehitystä syntyy ja sellaista kehitystä, joka on resurssitehokasta, jos me todellakin haluamme tukea talouttamme ja myöskin luoda työpaikkoja. Kiitoksia. Thank you very much, Ms. And now... Kiitoksia. Sitten varjoesittelijät. Ensin EPPstä. Giiseke. Kiitos puheenjohtaja. Kiitokseni kollega Miriam Dalille lausunnon laatimisesta. Se on hyvin tasapainoinen ja sitä voin tukea hyvin moniltakin osin. Saimme muutama lyhyt kommentti. Periaatteessa pidän hyvänä komission investointioffensiivia, mutta näen, että varojen käyttö Verkkojen Eurooppa ja Horisontti 2020 ohjelmasta erittäin kriittisenä. Horisontti 2020 tutkimusohjelma on vakiintunut hyvä kasvuohjelma Euroopalle ja lyhyen tähtäyksen varojen siirrolla sitä ei pitäisi vaarantaa. Samoin verkkojen Eurooppa-väline on sellainen väline, joka voidaan käyttää siihen, että sellaisiin tarkoituksiin, johon ei voida saada yksityisiä investointeja, joten Äh, toten äh, tämä und wirtschaftlichen Wert fördern. Die Mittel Esirin osalta äh, voidaan sanoa, että rahoja pitäisi käyttää sellaisiin kohteisiin, joissa investoinnilla on riittävä vaikutus ja joissa niissä on myöskin kestävää ja kokonaistaloudellista vaikutusta ja hyötyä. Monet ehdotukset ottavat huomioon nämä tavoitteet ja ovat minusta sellaisia, että ne voidaan, niitä voidaan tukea, mutta minä tulen tekemään muutamia tarkistuksia, ennen kaikkea sellaisten hankkeiden osalta, jotka liittyvät innovatiivisiin terveyspalveluihin, minusta on runsaasti, runsaasti potentiaali nähtävissä. Ja Esirin osalta voidaan katsoa, että on terveyden osalta sellaisia alueita, joissa Eurooppa voi tulevaisuudessa ottaa johtavan roolin. Ajattelen tässä hankkeet, jotka liittyvät esimerkiksi sähköisiin terveyspalveluihin e-health tai m-health. Sen lisäksi on tärkeää myöskin saada aikaan investointiystävälliset puiteedellytykset Eurooppaan, ennen kaikkea ajatellen pk-yrityksiä, koska nehän ovat niitä, jotka tukevat kasvua ja luovat työpaikkaa Euroopassa. Niille ei pitäisi, niitä pitäisi rasittaa turhilla byrokraattisilla rakenteilla. Tarkistusta kahdeksan en voi tukea, koska Esirin tulisi ilman byrokratiaa tulla toimimaan, joka voisi, tämä voisi viedä pohjaa pois tämän rahoit rahaston tavoitteita pyytä olisi olla tässä mahdollisimman epäbyrokraattinen, eikä pidä ottaa mitään uusia kiintiöitä, joissa käyttää sosiaali- tai ympäristöasiantuntijoita. Minusta tässä yhteydessä näin investointikomiteoissa täytyy olla rahoituksen asiantuntijoita, mikä on olennaista. Jos me toimimme tällä tavoin, silloin me saamme esirin menemään oikeaan suuntaan, ja uskon, että esittelijän kanssa olemme tässä menossa oikeaan suuntaan. Thank you very much and... Kiitoksia. Ja ECRstä Swinburne. Thank you and... Kiitoksia. Puhun tänään Girlingin puolesta. Hän ei pääse ikävä kyllä paikalle tänään. Luen vähän hänen huomioitaan. Tavoitteena on saada yksityiltä sektorilta investointeja, jotta voidaan vahvistaa kilpailukykyä ja päästä sitten kasvuuralle ja luoda työpaikkoja. Ja kun valitaan hankkeita, täytyy katsoa, kuinka hyviä hankkeet ovat, kun ajatellaan investointikriteereitä. Ja haluamme varmistaa, että hankkeet, jotka todennäköisimmin pääsevät tavoitteisiin ja ne, jotka saavat eniten yksityisiä investointeja, ovat ne, jotka valitaan. Ja siksi meidän täytyy pitää tämä puuli mahdollisimman laajana ja valita hankkeet niiden ansioiden perusteelta. Göling on hiukan huomis huolissa, huolissaan tarkistuksista artiklan 5, jotka liittyvät takeiden käyttöön, joilla vähennetään näiden hankkeiden määrään ottavalla käyttöön useita uusia kriteereitä, jotka täytyy täyttää. Ja tämähän on lähinnä taloudellinen väline, ja jos on liikaa ympäristökriteereitä, niin silloin investointien määrä tulee vähenemään. ECR on huolissaan myöskin esittelen ehdotuksesta varmistaa se, että ympäristö- ja sosiaaliasiantuntijat ovat mukana tässä. Investointikomitea ei saa politisoida. Ja komitean mandaatti on jo selkeä. Täytyy varmistaa, että toiminta noudattaa artiklan 5 määräyksiä, eli ei tarvitse enää olettaa, että ympäristö- ja sosiaaliasiantuntijan mukanaan olo parantaisi näiden tavoitteiden täyttämistä. Ja Göling on pettynyt siitä, että esittelijä ei ole puuttunut rahoituskysymyksiin. Esittele odottelee, että komission ehdotukset ottaa 2,7 miljoonaa pois, jotta voidaan tukea investointeja laajemmassa taloudessa, vaikkakin suuri osa horisontti 2020 varoista liittyy tutkimukseen ja ne ovat julkisia varoja ja niitä ei voida käyttää esiriin. Perustutkimuksella voidaan saada ympäristöetuja, tulevaisuudessa, mutta potentiaali nyt supistuu, kun vähennetään EUn mukanaoloa tällaisessa tutkimuksessa. Eli meidän täytyy varmistaa, että Horisto 2020 budjetin supistukset ottaa huomioon taloudelliset ja sosiaaliset vaikutukset, joita perustutkimuksella on tulevaisuudessa. Eli Horisto 000 varat pitää ottaa siitä osasta, joka rahoittaa hyviä kaupallisia hankkeita, jotka sitten vetävät puoleensa yksityisiä investoijia. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi sitten vihreistä. Itse olen vihreiden varjosittelijä, eli puhun nyt sitten varjosittelijään. Ensinnäkin haluaisin kiittää hyvästä työstä ja yhteistyöstä esittelijän Dallin kanssa. Ja on hienoa nähdä, että Envin lausuntoluonnos selkeästi viittaa energia- ja ilmastopolitiikkaan pitkän aikavälin tavoitteisiin, energiatehokkuustavoitteisiin. tämä täytyy ottaa mukaan tähän lausuntoon. Haluaisin korostaa, että kaikki investoinnit pitää saada vaikuttamaan talouden vihertämiseen ja kestävään kehitykseen, ja haluamme nyt painostaa tässä menettelyssä. Eli ei tule tukea hankkeita, jotka ovat haitallisia ympäristölle. Ja sitten hankkeiden valinta. Meillä pitää olla päätöksiä, jotka tehdään täysin avoimella ja vastuullisella tavalla. Joskus tähän liittyy ongelmia, esimerkiksi mitä tulee energiaturvallisuusstrategiaan Euroopassa ja yhteisön, yhteisiin hankkeisiin. Vastuullisuus ja avoimuus päätöksenteossa on tärkeää ja haluaisimme että tässä asiassa todellakin hyvin avoimesti valitaan nämä hankkeet. Riskien hallinnointi on myöskin tärkeää. Mehän tiedämme, että saamme takeita eri tahoilta, eli hankkeet, joissa on paljon riskejä, ne voidaan myöskin panna täytäntöön, mutta täytyy kuitenkin välttää sitä, että yksityisten investointien riskit ainoastaan siirretään toimielimille ja veron maksajien harteille. Meidän täytyy varmistaa, että ainoastaan todella kestävät hankkeet, joissa on korkeat riskit, voidaan valita ja panna täytäntöön. Siksi meillä pitää olla kestäviä kriteereitä, kun valitaan näitä hankkeita. Muussa tapauksessa emme pysty varmistamaan, ovatko hankkeet kestäviä vai eivät. Meidän täytyy välttää kielteiset vaikutukset näistä hankkeista. Ja sitten strategiset investoinnit energiaan. On puhuttu älykkäistä verkoista, varastointimahdollisuuksista. Kaikki energiainvestoinnit pitää tehdä niin, että muistetaan säästöt ja Prioriteetti pitää antaa hankkeille, jotka parantavat energiatehokkuutta ja joissa käytetään enemmän uusiutuvia energialähteitä ja jos on hajautettu energiajärjestelmä. Ja valvontaa pitää harjoittaa, miten ne vaikuttavat biodiversiteettiin ja ekojärjestelmään. Hyvin usein tämä unohtuu keskustelusta, mutta nyt on nähty, että Euroopan biodiversiteettistrategia ei selkeästi saavuta tavoitteitaan, joten meidän täytyy muistaa nämä biodiversiteettikysymykset. Ja lopuksi ehdottaisin, että tähän luetteloon artiklan 5 pohjalta otetaan mukaan vesihallinta, kysymykset. Ne ovat tärkeitä Euroopan tulevaisuudessa kestävän Euroopan kannalta. Eli haluaisin, että myöskin nämä vesihallinnointikysymykset otetaan mukaan ja sitten odottelen yhteistyötä esittelijän ja varjoesittelijöiden kanssa. Ja sitten EFDDstä Eili. Sì, grazie Presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia myöskin Dallille tästä luonnoksesta. Eli aluksi meidän täytyy katsoa, millä tavalla meiltä puuttuu investointeja. Tämähän johtuu säästöpolitiikasta ja vaikeasta budjettitilanteesta, joka nyt jäsenvaltioissa on ollut viime vuosina. Ja tämä on vähentänyt kysyntää ja lisännyt epävarmuutta. Ja on selvää, että meidän täytyy nyt luopua säästöpolitiikasta ja miettiä uusia investointeja. Ja tämä investointisuunnitelma, jota komissio ehdottaa, tietysti voi johtaa siihen, että luodaan suotuisat olosuhteet kaikelle toiminnalle. Meidän täytyy antaa riittävästi resursseja tälle ja ottaa huomioon myöskin riskit. Mutta kuitenkin tästä puuttuu välineitä, joilla voidaan erotella nämä ympäristövaikutukset ja talousvaikutukset. Vuosikausia komissio, eikä pelkästään komissio, on pyytänyt, että talouskriisissä pitää tähdätä nyt kiertotalouteen ja vihreän talouteen. Eli on tehty päätöksiä ja nyt on aika toimia. Ja vihreä taloustoimet ovat ne, jotka ovat riskialtiimpia taloudellisesti. Eli meidän täytyy keskittyä sellaisiin hankkeisiin, jotka ovat perustoimia ja mielestämme olisi parempi, että pitää keskittyä innovatiivisuuteen, ei pelkästään miettiä ympäristö- ja sosiaalikysymyksiä. Ja meidän pitää rahoittaa näitä sen pohjalta, millä tavalla tästä on hyötyä kasvun ja työllisyyden kannalta. Eli suuret infrastruktuurit, jotka tarvitsevat tukea, meidän täytyy painottaa alueellisesti tärkeitä hankkeita, esimerkiksi luonnon katastrofien torjuntaa, ilmastonmuutoksen torjuntaa. Näitähän ei yhteisön tasolla ole riittävästi otettu huomioon. Meidän täytyy edistää näitä alueellisia hankkeita ja meidän pitää valvoa alueiden asemaa, eikä pelkästään tarvita investointeja infrastruktuureihin, jotka liittyvät asioihin, jotka ovat ympäristön kannalta kielteellisiä ja joista esimerkiksi saa, tulee paljon hiilipäästöjä. Sitten näissä hallintoneuvostoissa ei nyt tarvita mitään tällaista teknistä komiteaa. Tällainen tehtävä voidaan hoitaa investointipankissa, eikä jäsenvaltioiden tarvitse enää maksaa ylimääräistä tällaisesta rakenteesta. Ja myöskin meillä pitää olla menettelyitä, mitä tulee näiden hankkeiden valitsemiseen, arviointiin, rahoittamiseen. Näissä toimissa pitää olla avoimia ja meillä pitää olla valvontaa ja kansalaisten pitää pystyä olemaan tässä mukana sekä yksittäisesti että kansalaisjärjestöjen kautta. Ja sitten yritykset, joihin tekstissä on viitattu ja jotka sitten hyötyvät tästä rahoituksesta. Ne, tässä on puhuttu 3000 hengen yrityksestä, mutta mehän tiedämme, että meidän pitäisi keskittyä pk-yrityksiin, mikroyrityksiin, innovatiivisiin startup-yrityksiin. Eli tästäkin asiasta laadimme tarkistuksia, jotta voimme saada tätä lukemaan alaspäin, koska 3000 työntekijää se on kyllä sopimaton luku, kun ajatellaan pk-yritysten tilannetta, joihin, joita meidän pitää ajatella. Ja meidän täytyy miettiä näitä määritelmiä EU:ssa. ssa ja aikaisemmin se oli määritelty 250, eli tässä on aika suuri ero. Kiitos. The shadow Kiitos. Ja Alden tämän sijasta puhuu. Verde, olkaa hyvä. Yes, I... Niin. Pyydän anteeksi kollegani puolesta. voisi sanoa, että me todellakin tuemme kovasti työtä, jota esittelijä tekee. Ja lisäisimme vain muutaman kohdan ALDE-ryhmä itse asiassa tukee sitä, että etsitään vaihtoehtoista rahatosta mm, ajatellen vuoden lopun jäljellä olevia varoja, jotka jäsenvaltiot ovat budjeteissa osoittaneet Euroopan unionille ja jotka sitten palautetaan vuoden lopussa. Voisimme pitää näistä rahoista kiinni ja se merkitsisi sitä, että meidän ei tarvitsisi käyttää sellaisia varoja kuin varat, joita otetaan horisontti 2020 tai verkkojen Euroopasta. Ennen kaikkea horisontti 2020, joka puolesta me kovasti taistelimme ja viime vaalikaudella, niin me näemme, että se on todella Euroopan mahdollisuuksien kannalta ratkaisevan tärkeä ja on tärkeää, jotta Eurooppa pysyy kärjessä nimenomaan tutkimuksessa – maailmanlaajuisesti ja meidän täytyy pitää hyvänä ajatusta näiden eh, rahastojen luomisessa se, että pyritään saman aikaan työpaikkoja ja sen talous liikkeelle, mutta jos Juncker eh, ei pysty käyttämään kristallipalloa, jolla hän näkee, millä tutkintavaroilla saadaan, tutkimusvaroilla saadaan tätä aikaiseksi. Silloin meidän täytyy pitää kiinni varoista, jotka hoidetaan 20 olla niin, että tuetaan eh, tutkimusta me suojellaan näitä varoja ajatellen niitä prioriteetteja, jotka me löimme lukkoon sekä verkkojen Eurooppa että vuodesta 2020 ohjelman osalta. Me nyt tarkkoja suhteen, miten näitä varoja käytetään. On tärkeää myöskin se, että rahoitusta on olemassa pk-yrityksille ja että menettelyt ovat mahdollisimman yksinkertaisia ja nopeita. Mikään ei olisi pahempaa kuin, että rahat katoaisivat jonnekin komission äh, rahoitustyyppisiin hankkeisiin, joista me kaikki tiedämme, mitä se merkitsee hankkeiden osalta. Ja lopuksi koko prosessin täytyy olla sellainen, että siinä on riittävästi tilivelvollisuutta. Me emme halua, että julkisia varoja hukataan ja sekoitetaan yksityisiin varoihin, koska haluamme, että julkisia varoja käytetään vastuullisesti. Kiitos työstä, mitä olette tehneet, ja pyydän anteeksi kollegan puolesta, joka ei tänään ole paikalla. Further, and now we go to... Kiitoksia. Sitten jäsenten puheenvuorot. Ensimmäisenä Balas. Oui, merci, monsieur le, le... Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan aluksi haluaisin kiittää esittelijä Mirjam Dalin työtä ja erityisesti tasapainoa. Teksti on hyvin tasapainoinen. Haluaisin tässä erityisesti vastata varjoesittelijälle EPP-ryhmästä ja myöskin ECR-ryhmästä uskoakseni liittyen epäilyksiin, joita heillä on tällä hetkellä tämän meidän ehdottamamme kysymyksen suhteen, että me ehdotamme asiantuntijuuden laajentamutta. Miksi otamme mukaan sosiaali- ja ympäristöasioiden asiantuntijoita mukaan, jotka voisivat antaa enemmän valoa sille, ovatko tietyt projektit hyödyllisiä. Heillä olisi erilainen näkökulma asiaan verrattuna talousasiantuntijoihin. Miksipä heillä ei olisi tällaista. Me emme halua leimata näitä ympäristöasiantuntijoita esimerkiksi sanoa, että he ovat byrokraatteja ja muut eivät sitä ole. Ei. Meidän täytyy toimia nyt toisin investointien osalta. Me näemme, että investointien puhtaasti taloudellinen käsittely ei aina onnistu, sillä asiantuntijat eivät aina tunne kaikkia aloja tai esimerkiksi työntekijöiden koulutukseen liittyviä seikkoja tarpeeksi kattavasti eivät positiivisessa eivätkä kielteisessä mielessä, jos arvioidaan sitä, kuinka joku projekti esimerkiksi voi vaikuttaa teollisuuteen. Tämän vuoksi todellakin pyydän, että pohditte tätä asiaa, ettemme toistaisi menneisyyden virheitä ja kuvittelisi, että investointikysymys on vain taloudellinen kysymys, rahoituskysymys nykyisin. Tässä olisimme väärässä mielestäni. Olen aivan samaa mieltä siinä sitä vastoin, että meidän täytyy puolustaa horisontti 2020 ja vakaita ohjelmia, enkä usko lainkaan, että edustaja Dali tukisi sitä, että me ottaisimme varoja näistä välineistä esiirin rahoittamiseen, esiirin takurahastoon. Tämä kyllä yllättäisi minua. Tässä suhteessa parlamentti on yhteisessä rintamassa. Meidän pitää pyrkiä käymään tätä taistelua ja voittamaan se. Sitten viimeinen seikka. Minulla on tarkistuksia, jotka liittyvät näihin johdanto-osan kappaleisiin, jotka käsittelevät yleisesti ottaen ESIR-projektia. Meidän täytyy varoa, ettemme kiittele Euroopan unionia liikaa hienosta makrotaloudellista politiikasta, jota hiljattain on harjoitettu, sillä jos tällainen tilanne olisi, niin tätä ohjelmaa ei tarvittaisi nyt lainkaan. Me olemme epäonnistuneet tällä alalla. Kiitos. Uh, Kiitos. Seuraavaksi Häir Birk. Eh, Kiitos puheenjohtaja. Alankomaissa tästä se puhuttaessa ihmiset todella innostuvat eikä ja kysytäänkin, että milloin voin tehdä hakemuksia hankkeita niin varten kaiku on hyvin myönteistä ja halutaan osallistua tähän, mutta kuitenkin on yhtä mieltä siitä, mitä edellinen puhuja sanoi, varojen päätyä PK-yrityksille, tavallisille ihmisille, ei millekään monikansallisille yrityksille, ja tätä haluaisin erityisesti korostaa tänään. Nyt sitten konkreettisia kysymyksiä, jotka liittyvät digitaaliseen agendaan. Voisin aloittaa sitä. Miltä näyttää kansanterveys? Ajattelen tässä terveydenhuoltoa myöskin maaseudulla, koska viljelijätkin esimerkiksi haluaisivat saada myös internetyhteyden. Tämäkin on asia, joka liittyy digitaaliseen agendaan. Halutaan myös turvallisuutta luottamusta ja varmuutta siitä, että tämä viedään lävitse, että tämä toimii. Sitten on toinen asia. Kun me puhumme teollisuushankkeista, puhumme yleensä suurista asioista, mutta katsotaanpa nyt pieniäkin asioita. Energianeutraalit asunnot. Ei, eihän se tarvitse sitä kovinkaan paljon maksaa 180 000 euroa ja, ja sitten vain pistetään muutama työntekijä hoitamaan asiaa ja kaikki toimii. Tästä herääkin nyt kysymys, voidaanko tällä saavuttaa mitä halutaan ja voidaanko saavuttaa mikä on tavoite. Last speak. Kiitoksia. Ja lopuksi vielä Paltso. Kiitos puheenjohtaja. Esittelijä toisessa osassa on esittänyt tarkistuksia ja ensimmäisessä tarkistuksessa hän yleisesti käsittelee investointirahastoa ja minusta hän odottaa siitä liikaa. Hänkin hyvä näyttää siltä, että hän näkee tämän tällaisena ihmeaseena. Esittäisin muutaman kysymyksen, jotka osoittaisin, että tulossa tämän tällainen epäilevä. Ensinnäkin tämä summa, siis se, mitä unioni on ottanut osakseen, ja tämä halutaan sitten 15 kertaista tämä alkuperäinen summa, jota voidaan sanoa, että tätä pidetään melkoisena taikatemppuna, koska Euroopan ammattiliittojen yhteisjärjestökin näkee tämän vähän samanlaista kuin raamatussa tämän leivän lisäämisen, joten suksumat ovat melko suuria, mutta mikä voisi olla houkuttelevaa yksityiselle sektorille? Uskoakseni, mehän lähdimme siitä liikkeelle, että yksityissektori kokoaa nämä rahat heittää, niin kokonaisuudessaan kokoamme, mutta täytyy ajatella, että investointien takana on kuitenkin suuria riskejä, ja ne ovat sellaisia hankkeita, joita valtiot ovat hoitamaan julkisilla varoilla, ja mm, tästä on kielteisiä kokemuksia. Unkarissa nämä yksityisen julkisen tahon kumppanuuksista on pelkästään kielteisiä kokemuksia. Ja täällä myöskin mainitsi tämän luonnoksen lausun laatia sen, että pitää katsoa, että tämä ei johda siihen, että veromaksajien varoja käytetään tällaisissa riskialteissa hankkeissa, koska silloin todellakin on niin, että se, joka osallistuu tähän, hänen täytyy pystyä toimimaan tietyllä turvallisuudella. Ja tässä on tietysti myöskin kysymys samaan aikaan siitä, että kohdisirahastojakin pienennetään, kun tapahtuu tämä varojen siirtoja. Lausunnon laatia korostaa sitä, että 2020 tavoitteiden joukossa on sellaisia tavoitteita, jotka ovat keskeisiä, niistä keskeinen on työpaikkojen luominen. Työpaikoista 67 prosenttia on pienissä ja keskisuurissa yrityksissä, mutta näyttää kuitenkin siltä, että tässä kysymyksessä mm, komissiokin on äh, mennyt ymmärtänyt asian, koska se korostaa sitä, että pk-yrityksiä pitäisi erityisesti niin se korostaa, mutta samaan aikaan kuitenkin tekstissä todetaan, että, että Euroopan investointipankin osalta että se oikeus, joka rahoituksen, rahoituksen oikeus kenen kaikkea suosisi pk-yrityksiä, mutta seuraavassa todetaan, että yritykset, joissa on yli 3000 työntekijää, nekin luetaan pk-yrityksiin, mutta kuitenkin unionin oman terminologian mukaan se yläraja pk-yrityksille on 250 työntekijää. Siis jos puhutaan pk-yrityksistä, sitten kuitenkin tuettaisiin saman aikaan suuria yrityksiä, joissa on 3000 työntekijää. Minusta äh, täytyy katsoa, että tässä on kyllä, kyllä erilaisia ristiriitoja näissä teksteissä. Kiitän puheenvuorosta. Go to the commission. Sitten komission edustaja, jos muita puheenvuoropyyntöjä ei ole. Eli Marina Mätsen, EXin pääosastosta. Eli teillä on puheenvuoro. Olkaa hyvä. Thank you. Kiitoksia. Haluaisin vain sanoa, että komissio pitää hyvänä valiokunnan panosta ja haluaisin kiittää teitä tästä nopeudesta, jolla olette käsitellä tätä tärkeää yhteispäätöskysymystä. Euroopan parlamenttikin pitää tätä tärkeänä asiana ja se näkyy siinä, että niin moni valiokunta on mukana tässä. Ja se tietysti on hiukan haasteellista aikataulun osalta, mutta komissio on iloinen siitä, että niin moni valiokunta on tässä mukana. Budjetista puhuivat muutamat. Täytyy sanoa, että komissio on huolissaan artikloiden 18-19 poistosta, jota jotkut valiokunnat ovat ehdottaneet. Meillä on tiukat ehdot liittyen budjettiin. Ja se on johtanut sitten tähän komission ehdotukseen. On tärkeää, että emme joka vuosi joudu keskustelemaan tästä ja meillä pitää olla ennakkoitavuutta rahoituksessa, jotta saadaan myöskin yksityisiä investoijia mukaan ja jotta saamme näitä vipuvaikutuksia, joita on haluttu rahoitusta ei voida jättää tyhjäksi. Ja sitten 2020 hankkeesta otetut varat eivät mene hukkaan, vaan ne investoidaan investointiin ja lainoilla voidaan täydentää rahoitusta. Ja komissio uskoo, että tällä tavalla voidaan saada infrastruktuuri, investointeja ja SEFistä ja Horista 22 hankkeista voidaan käyttää varoja. Ja sitten nämä tavoitteet ovat laajempia, jotka liittyvät Horisontti 2020 hankkeeseen. Ja tämä lisäys on tärkeä osa ehdotusta hankkeiden osalta, joita yksityinen sektori olisi rahoittanut kohtuullisin ehdoin. Ja silloinhan ei voi saa enää tästä tukea. Säännöllinen raportointi varmistaa sen, että näistä kriteereistä pidetään kiinni. Investointikomitea on kulmakiviehdotuksessa ja tarkoituksena on käyttää rahoitusta tehokkaalla tavalla niin, että tuottoa saadaan mahdollisimman paljon ja siksi investointikomitean täytyy olla riippumaton. Meidän täytyy saada yksityisiä investointeja, jotta tämä uusi järjestelmä toimii ja siksi se pitää epäpolitisoida ja Euroopan parlamentin ei pitäisi suoraan olla yhteydessä investointikomiteaan eikä myöskään komission. Investointikomitea koostuu riippumattomista asiantuntijoista, jotka panevat täytäntöön poliittisia suuntaviivoja. Ja muutama huomio näistä suuntaviivoista. Teillähän on näistä huomioita myöskin lausuntoluonnoksessa. Eli niitä pitää olla helppo käyttää, niitä pitää olla joustavia, muuten tämä järjestelmä kaatuu. Niiden pitää olla helposti käyttöisiä ja komissio ei tue mitään alueellisia tai alakohtaisia tukia ja on erittäin tärkeää, että joustavuudesta pidetään kiinni. Me toimitamme näitä väliraportteja ja muita, jotta voitte varmistaa sen, että kriteereitä myöskin noudatetaan. Vaikutusten arvioinnista sanoisin nopeasti, että jotkut hankkeista, joihin keskitytään, ovat hyvin pieniä. Ja siksi kun mietitään näitä arviointivaatimuksia, niin täytyy muistaa, että kun kyse on pienistä hankkeista, niin se on ehkä vähän turhaa. Ja komissio seuraa parlamentin työtä läheisesti kaikissa valiokunnissa ja odottelemme parlamentin lopullista lausuntoa ja sitten parlamentin mietintöä ja sitten voimme jatkaa tätä työtä. Kiitos. Kiitoksia. Ja sitten esittelijä voi pitää loppupuheenvuoron. Kiitoksia puheenjohtaja. Muutamia loppukommentteja minulta. Haluaisin kiittää varjoesittelijöitä aivan aluksi ja kaikkia kollegoja kuulemaani. Vaikuttaa siltä, että olemme kaiken kaikkiaan samoilla linjoilla. Meillä on selkeästi selville ne asiat, jotka ovat Enville erityisen tärkeitä. Haluaisin selventää muutamia asioita. Kynnyks, taso, yrityksille, jotka otetaan mukaan. Pitäisikö sen olla pienempi kuin ehdotettu? Me olemme tässä samaa mieltä ja tosiasia on se, että tämä kysymys on myöskin Ekonissa käsittelyssä ja se on myöskin osa mietintöä, jota Ekon valiokunta käsittelee. Toinen kysymys liittyy näihin positiivisiin valintakriteereihin. Minun kysymykseni on se, että jos Envi ei korosta sitä, että kestäviä ja energiatehokkaita projekteja pitää korostaa, kuka niin tekee? Mehän olemme se valiokunta, jotka lopultakin tämän tyyppisiä aloitteita ajaa. Minä uskon vakaasti siihen, että sekä talous että ympäristö voivat kulkea käsi kädessä. Minä en suoraan sanottuna usko, että jos keskitymme siihen, että meillä on ympäristöllisesti kestävämpiä projekteja talouden tukemisessa, että se ajaisi investoijia pois. Olen aivan eri mieltä. Meidän pitää siirtyä vihreän talouteen ja ajaa sitä ajatusta, että sekä ympäristö että talous voivat kulkea käsi kädessä. Toinen kysymys, joka tänään tuotiin esiin ja lausunto, joka tehtiin, tässä todettiin, että esittelijä ilmeisesti haluaa tukea sitä, että 2,5 miljardia otetaan verkkojen Euroopasta ja horisontti 2020. Tämä ei ole lainkaan totta. Voisin selventää asiaa, kun rahoitusta tulee ähm, Eurooppa, horisontti 2020 verkkojen Euroopasta. Tämä on myöskin ITREN ähm, toimivallan ala ja ITRE toteaa, että Euroopan parlamentin ja neuvoston pitäisi vuotuisesti talousarviomenettelyssä vuoteen 2020 asti neuvotella näistä kysymyksistä vuosittain. Lisää joustomekanismeja pitäisi teetä, taata sen sijaan, että äh, varat otettaisiin verkkojen Euroopasta ja horisontti 2020. Haluaisin vakuuttaa teille, että lopultakin haluaisin tässä saada tällä lausunnolla aikaan sen, että meillä olisi yhtenäinen Euroopan parlamentin rintama, jotta ESIR todellakin saataisiin toimimaan. Sitten viimeinen huomio, joka liittyy tähän investointikomitean mielestäni investointikomitean pitäisi pitäisi sisällä muitakin kuin talouden asiantuntijoita, sillä meidän pitää tarkastella äh, projekteja, jotka eivät ole vain niitä, joita tähänkin asti on rahoitettu. Valitettavasti tähän asti toiminta on vienyt meidät tähän tilanteeseen, että meidän täytyy nyt tehdä enemmän. Sen sijaan, että meillä olisi yksi homogeeninen komitea, meillä voisi olla eri alojen asiantuntijoita. Tämä voisi auttaa meitä pääsemään toisiin lopputuloksiin, sillä muutoin pelkään, että tämä koko toimi on täysin turha. Viimeinen huomioni on se, että haluan osoittaa kiitokset varjoesittelijöille. Odotan yhteistyötä kanssanne ja pyrin lopulta pääsemään lausuntoon, joka on vahva ja joka osoittaa, mikä meidän kantamme on ja kantamme on osana ESIR-ehdotusta. Kiitos. Kiitoksia. Ja sitten aikataulusta. Mä on tiukka aikataulu. Tarkistusten jättämisen määräaika 23. maaliskuuta kello 18. Äänestys ympäristövaliokunnassa 14. huhtikuuta. Ehkä sitten se on ensimmäinen kohta esityslistalla, eli aamu yhdeksältä. Ekon ja budjettivaliokunnissa äänestys on 20. huhtikuuta. ja täysistunto äänestys pitää vielä vahvistaa. Eli esityslista on nyt käyty loppuun ja viimeisenä kohtana muistuttaisin vielä, että seuraavat valiokuntakokoukset ovat 26. maaliskuuta Brysselissä ja 30. 31. maaliskuuta myöskin Brysselissä. Kiitoksia ja hauskaa päivänjatkoa.